Goed, beste collega's. Welkom voor deze namiddagzitting. Arvon kollegat, tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Meillä on kolme tärkeää aihetta. Tänään meillä on vieraana komissaari Semeita. Hän on selvittämässä meille uutta ehdotustaan asetuksesta, joka liittyy Olafin. Sen jälkeen meillä on keskustelu tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vitor Manuel da Silva Caldeiran kanssa e-, e-, eilisen keskustelun pohjalta. Ja sitten vielä vastuuvapaus komissiolle, jota käsittelee herra Chatsimarkkaakissa. Tämä kaikki aina kello kuuteen asti ja sen jälkeen meillä on koordinaattoreiden kokous kello 18. Ehdottaisin, että käyttäisimme noin tunnin jokaista aihetta silmällä pitäen. Herra Kessler, myöskin Olafin uusi pääjohtaja, on paikalla. Minun oikealla puolellani hän on ensimmäistä kertaa valiokunnassamme vieraana. Tervetuloa pääjohtaja. Me tulemme tapaamaan säännöllisesti toisiamme. Toivon, että suhteet perustuvat avoimuudelle aivan samalla tavoin kuin aikaisemminkin meillä on ollut tapana toimia teidän edustamanne instanssin kanssa. No niin, nyt sitten eteenpäin. Päivän esityslistan kohta 40. Euroopan komissio hyväksyi viime viikolla tärkeän asiakirjan – Kaikki paitsi Ingeborg Kresle <laughs> joutuvat kuitenkin nyt toteamaan, että eivät lukeneet, eivät ole ehtineet lukemaan tätä esitystä, mutta nyt saamme kuulla sitä. Puheenvuoron teillä, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, well, taking into account Kiitos. The regulation just arrived. Uh, I will uh, niin, tästä asetuksesta minä aivan lyhyesti kerron, minkälainen sisältö siinä on, ja sitten voimme asiasta keskustella. Hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat, minä olen hyvin iloinen, kun voin tulla tänne tänään kertomaan, minkälainen tämä muutettu ehdotus on tämän Olafin suhteen. Tässä keskusteluasiakirjassa, jonka esitin ennen kesää, komissio sitoutui tähän ehdotukseen antamaan tämän ehdotuksen. Täällä on hyvin paljon niitä ehdotuksia ja ajatuksia mukana, joita aikaisemmin on otettu parlamentin ja neuvoston puolelta esiin. Tässä myöskin puututaan niihin töihin, joita Olafissa viime aikoina on tehty, jotta saataisiin täysin päivän tasalla olevat ratkaisut syntymään. Aikaisemmin Olafilla oli kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen oli mm, tai ensimmäinen tässä ehdotuksessa on, että toiminta paranee ja toinen on sitten sellainen, jossa ehdotetaan eh, muutoksia Olafin vastuullisuuteen. Meillä on yhteinen huoli siitä, joka liittyy Olafin yhteistyöhön kansallisten viranomaisten kanssa ja erityisesti oikeusviranomaisten kanssa. Aivan kuin parlamentti on todennut, tämä yhteistyö on tärkeä ei pelkästään tässä tutkintaprosessissa, vaan myöskin siinä seurannassa, joka tutkinnoille sitten annetaan. Jotta tämä yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kanssa e, paranisi, niin komissio ehdottaa AFKOS tyyppistä yhteyshenkilöä jokaiseen maahan e, ja tällainen petoksen vastainen yksikkö olisi olemassa, joka toimisi kansallisten viranomaisten kanssa ja uusissa jäsenvaltioissahan tällainen on. Tällä tavalla Olafin tutkijat voisivat kääntyä pyyntöineen toimivaltaisen viranomaisen puoleen, ja tällä tavalla tämä tutkintatoiminta helpottuisi kunkin jäsenmaan kohdalla. Mitä tulee sitten Olafin tutkimien tapausten seurantaan? Jäsenvaltioiden täytyy informoida siitä, minkälaisia jatkotoimia on tehty ja pitää ilmoittaa niistä Olafille, jotta ei mitään ylimääräistä hallintotyötä tulisi jäsenvaltioille. Tämä uusi ehdotus ehdottaa sitä, että raportointi tehtäisiin pyynnöstä ja koskisi niitä toimia ja hankkeita, joita on, eh, on ollut vireillä. Oikeusviranomaiset kussakin jäsenmaassa informoisivat Olafille niistä toimista, joita ne ovat tehneet sen tiedon perusteella, joita tämä kyseinen petoksen torjuntayksikkö on niille antanut. Mitä tulee sitten tehokkuuteen, on tarpeen tiedonvaihtoa tehostaa EU-instituutioiden välillä ja kaikkien virastojen ja muiden tahojen kesken. Virastot, instituutiot ja muut järjestöt ovat budjetin osalta sellaisia, että kaikki budjettiliittyvät asiat siis pitäisi informoida välittömästi. Instituutioiden eri yksiköt voivat ryhtyä toimiin, jotta estetään vahingon syntyminen. Kaikki nämä toimistot ja virastot siis raportoivat tälle virastolle niistä kurinpitotoimenpiteistä, joita on raportoitu Olafin tapauksista niille. Sitten edelleen Olafilla tulee olla suora tieto kaikkeen tietoon, joka liittyy tutkintaan ja joka on kaikilla virastoilla ja instituutioilla olemassa. Kuten parlamentti on ehdottanut, Olafilla pitäisi olla valta päättää hallinnollisista toimista. Europol ja kolmannet maat ovat ja kansainväliset järjestöt ovat tässä kontekstissa yhtä tärkeitä. Mitä tulee kolmannen sektorin rahoitukseen, on, pitäisi olla mahdollista hakea tukea kansallisilta tahoilta silloin, kun on sellaisia hankkeita, jotka täytyy hallinnollisesti saada suoritettua. Toinen suuri haaste tehokkuuden puolella on tutkinnan pituus. Kuten aikaisemmin, niin tämä valvontakomitean tehtävä on säännöllisesti tutkia, miten tutkinta etenee. Olafin täytyy informoida valvontakomitealle myöskin siitä, että mistä kulloinkin on kysymys. Silloin kun tutkinta ei saada päätökseen vuoden sisällä, Olafin täytyy valvontakomitealle ilmoittaa, mitkä syyt ovat estäneet tutkinnan valmistumisen, ja tämä tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa. Kun katsomme työtapoja, niin olemme yrittäneet eh, löytää sellaisia tapoja, joiden myötä eh, avoimuus paranisi ja että Olaf olisi tarpeeksi joustava, eh, tai että kaikki toimisi tarpeeksi joustavasti Olafin tarpeisiin. Pääjohtajan täytyy pystyä delegoimaan tiettyjä tehtäviä tutkinnan aikana. Hän on vastuussa tutkinnan aloittamisesta ja sen jatkamisesta, mutta hänen täytyy saada apua erityiseltä elimeltä, joka osallistuu tutkinnan avaamiseen ja jonka puoleen hän voi kääntyä aina tarvittaessa. Parlamentti parlamentti on omassa mietinnössään ottanut asioita esille ja näitä prosessuaalisia asioita komissio ehdottaa käsikirjassa ja ne on otettu mukaan asetukseen. Esimerkiksi laillisuustarkastukset Olafin tutkintatyössä. Kun prosesseja tutkitaan, niiden pitäisi olla tämänkin asian mukana käsikirjassa ja pääjohtajien hyväksymänä pääjohtaja hyväksyy tämän menettelytapa käsikirjan sen jälkeen, kun se on tämän tietosuojavaltuutetun kanssa puhunut. Sitten seitsemän vuoden toimikausi ilman, että sitä voidaan uudistaa ja myöskin varajohtajan säännöt on nimetty. We have previously discussed was that of the... Keskusteltiin myös de minimis lähestymistavasta, kun tutkimukseen lähdetään. Sisäisiä tarkastuksia koskien. Olafin pitäisi miettiä, että ovatko sisäiset tarkastukset tai toimet sellaisia, joissa olisi paremmat jatkotoimet. Esimerkiksi välittää komission kurinpitotoimistoon tai idokkiin sen sijaan, että se lähetettäisiin toimivaltaiselle kansalliselle oikeusviranomaiselle. Tämä riippuu faktojen laadusta ja tämän rahoitusvaikutuksen suuruudesta. Kuitenkin kun minimispolitiikkaa harjoitetaan, niin Olafin pitäisi soveltaa tarkkoja suuntaviivoja. Tätä ovat ehdottaneet myös neuvosto eh, johtopäätöksissään. Olafin pitää myös informoida valvontakomiteaa sisäisistä tapauksista, joista se on päättänyt, että se ei lähetä eteenpäin kansallisille viranomaisille. Nyt haluaisin viitata äh, parannuksiin, joita muutettu ehdotus tuo tilivelvollisuuteen Olafin osalta. Haaste tässä mielessä on saada aikaan oikea tasapaino sen välillä, että on riippumattomuutta ja tilivelvollisuutta – <coughs> Olafin riippumattomuus, jos jätetään sivuun pääjohtajan nimittäminen maan, äh, toimikaudelle, jota ei voida uudistaa, niin valtuukomitean täytyy edelleen valvoa, että riippumattomuus säilyy täysin. Kuten parlamentti on ehdottanut, komissio ehdottaa nyt myöskin, että valvontakomitean jäsenyys ei uudistu. Nämä säännöt voi, niitä voidaan soveltaa seuraavan valvontakomiteaan, joka valitaan toimikaudelle joulukuusta 2011 alkaen. Mitä tulee ähm, järjestelmälliseen dialogiin, niin neuvosto on pitänyt parempana vähemmän virallista lähestymistapaa ja parlamentti on ehdottanut sovittelumenetelmää eri toimintojen välillä, ja siellä pitäisi keskustella hyvin laajasti kirjoista asioita. Olemme yrittäneet löytää tästä oikean tasapainon tehokkaan dialogin välillä ja sen tarpeen välillä, että täytyy saada se myös virallistettua. Komissio ehdottaa nyt, että täytyisi keskustella parlamentin, neuvoston ja komission välillä niin, että Olaf on siinä mukana. Ja tämä tehdään säännöllisin väliajoin tämä keskustelu. Ja valvontakomitea on siinä myös mukana. Tämän pitäisi myötä vaikuttaa tiedonvaihtoon ja siihen, että sidosryhmät näkisivät, että tehokkuus viraston toiminnassa on parantunut. Keskusteluun ei pitäisi tehdä väliin tuloa tutkimusten suorittamiseen. Yksi tärkeimmistä asioista lainsäädäntöprosessissa oli se, että prosessuaaliset takeet otetaan huomioon niiden henkilöiden osalta, joita äh, tutkimukset koskevat. Komissio on pitänyt tärkeänä äh, kyseisten henkilöiden oikeuksia. Prosessuaaliset takia täytyy tehdä selvemmäksi ja näkyvimmäksi ja avoimemmaksi. Niitä täytyy soveltaa kaikkiin tutkimuksiin, joita toimisto tekee, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Nämä takeet ottavat huomioon peri, peri, perusoikeudet, erityisesti siinä, mitä tulee EUn perusoikeuskirjaan. Sisäisille ja ulkoisille tarkastuksille molemmille prosessuaaliset takeet otetaan huomioon ja taataan tässä muutetussa ehdotuksessa. Kyseisen henkilön oikeudet ovat myös siinä, että hän voi esittää omat näkökulmansa, saada oikeus saada yhteenvetoa asiasta ja tutkimuksista ja saada kutsu kommentoimaan asioita äh, asiasta, kommentoimaan asiaa äh, haastattelun aikana. Hän on oikeus myös avustajaan haastattelun aikana, oikeus käyttää omaa, omaa valintansa mukaista EU-kieltä. Periaate, että kaikki tutkimuksen alaiset henkilöt saavat oikeuden siihen, että eivät tarvitse syyttää itseään. Näiden oikeuksien käytännöllinen soveltaminen pitäisi heijastua toimiston käsikirjassa, niin kuin pääjohtajasi hyväksyy. Nämä oikeudet täytyy myös asettaa tutkimusten asiayhteyden, jota Olaf tekee, jotka ovat hallinnollisia luonteeltaan. Erityisoikeus, joka, johon täytyy kiinnittää erityistä huomiota, on hallinnollinen uudelleenarviointi. luonnollinen henkilö tai henkilöstön jäsen, jota tutkinta koskee, hänen pitäisi pyytä, pystyä pyytämään riippumatonta lausuntoa koskien prosessuaalisia takeitaan. Komissio nyt ehdottaa sitä, että uudelleenarviointiprosessi järjestettäisiin pääjohtajan toimista, toimistossa – Ja se otetaan huomioon myös menettelytapojen käsikirjassa. Valontavaliokunnan ja muiden rakenteiden päällekkäisyyttä pitäisi välttää niin, että yksittäiset valitukset silti käsitellään tehokkaasti. Asiaan kuuluvat henkilöt uudelleenarviointiprosessissa, niin pitäisi toimia täysin itsenäisesti ja riippumatta. Pääjohtaja raportoi toimielimille toimista, joihin on ryhdytty tämän arviointiprosessin johdosta. Hyvät jäsenet, olen yrittänyt ottaa esille pääasioita lyhyesti, jotka ovat olleet osana keskustelua, ja toivon, että ehdotus, jonka olemme teille välittäneet, kattaa huolenaiheet, jotka on otettu aiemmin esille parlamentissa ja neuvostossa, ja että se sisältää asianmukaisia ja käytännöllisiä ratkaisuja, jotta Olaf voisi tulla vieläkin tehokkaammaksi tulevaisuudessa. Kuten voitte nähdä, muutettu ehdotus heijastaa suuressa määrin niitä parannuksia, joita parlamentti ja neuvosto ovat ehdottaneet. Luotan tukeenne ja rakentavaan dialogiin nyt tulevina viikkoina tästä uutetusta ehdotuksesta. Tavoitteena olisi saada, aikaan, saada loppuun lainsäädäntöprosessi 2011 vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia. Grazie, komissario Kiitos komissaari Semeta. Annan puheenvuoron nyt eh, Rova Kressler, olkaa hyvä. Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Kommissar, und ein herzliches Willkommen dem neuen Olaf. Kiitoksia komissaari ja tervetuloa pääjohtaja. Me onnittelemme tietenkin häntä tästä uudesta tehtävästä. Hyvin vaikea tehtävä ja toivotamme siinä tosiaankin onnea. Hyvä komissaari, eh, kiitoksia tästä työasiakirjasta. Kaksi ja puoli vuotta tähän vain meni ennen kuin me sain saimme Tämä työasiakirja, olemme sitä kaivanneet, koska me eh, olemme nyt saaneet sinne omia ehdotuksemme niin, että tässä on tarkistettu versio ehdotuksesta. Ja kun te sanotte, että te iloitsette vuoropuhelusta, niin tietenkin tässä on kysymyksessä yhteispäätösmenettely. Ja kiitos, että te lähetitte tämän meillekin. Eh, te olette lähettäneet tämän ensin neuvostolle. Mutta olisi vähempikin riittänyt, olisi mielestäni ollut hyödyllisempää se, että me olisimme saaneet tämän nopeammin. Nyt kaksi ja puoli vuotta tähän meni ja meillä on vain yhdeksän kuukautta aikaa tämän käsittelyyn. En tiedä, onko tämä ihan oikea tapa toimia. Minä haluaisin sanoa kollegoille, että joka tapauksessa teemme työasiakirjan ja käännämme sen sitten kaikille kielille – ja nyt sitten, eh, kun tästä on jo jonkin verran aikaa tästä mietinnöstämme, tässä on 2008 ja muistutan vähän niistä vaatimuksista, mitä meillä silloin oli. Uudistuksen tarkoitus eh, oli päästä parempaan yhteistyöhön ja parempaan tiedonvaihtoon Euroopan, instituutioiden, Eurojustin ja muiden kesken – ja kaikki tämähän liittyy myös Lissabonin sopimukseen. Ja toinen asia oli sitten, että Olafin ja kansa- jäsenvaltioiden väliset yhteydet, niiden yhteydenpitoa pitäisi helpottaa sillä tavalla, että tutkinta pääsi, menisi paremmin ja yhteistyö olisi parempaa. Myöskin pääjohtajan asema eh, piti selkeyttää. Erityisesti Olafin resursseja piti käyttää paremmin. No sitten eh, perusoikeudet eh, mm, osallisten kohdalla silloin, kun tulee mm, EU-tuomioistuimesta päätöksiä yksittäistapauksissa. Onko näihin tavoitteisiin nyt sitten päästy? Parlamentti halusi, että mm, lainsäädäntöpuolella tehtäisiin jäsenvaltioiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja sillä tavalla, että petosten torjunnasta puhuttaisiin yhteisellä äänellä ja että se olisi tämä pääteema. Aikaisempi yhteistyö instituutioiden ja Olafin välillä, e, niin siihen liittyy tiettyjä hallinnollisia menettelyjä ja se, me haluamme näistä tietoa. Jos on sisäisiä instituutioiden tutkintoja meneillään, niin me halusimme kaiken, kaikin puolin välttää taloudellisia menetyksiä. No sitten Eurojust ja Europol hallinnollinen yhteistyö. Me halusimme helpottaa tiedon välitystä ja halusimme myöskin kolmansien maiden kanssa solmia sopimuksia petosten torjunta-asioissa. Nämä ehdotuksemme on ottanut mukaan nämä, meillä on yli 120 enemmistöllä, runsaalla enemmistöllä hyväksyttyä ehdotusta aikanaan antaa komissiolle. Tämä ensimmäinen, ensimmäinen asia nyt on yhteistyöinstituutioiden kanssa. Ja tänne on vain, täällä puhutaan vain yksinkertaisesta tiedon vaihdosta. Ja tässä puhutaan hyvin yleisin kääntein siihen verrattuna, mitä me sanoimme, eikä tämä ole sitä, mitä Olaf todellisuudessa tarvitsee. Tästä riippumatta kuitenkin Eurojustin ja Europolin väliset sopimukset on myös hyvin paljon rajatumpia kuin se, mitä me parlamentissa kuvittelimme ja mitä me yli puolueen rajojen täällä talossa toivoimme. Se, että meidän asiamme on näin vain osittain otettu huomioon, niin kyllä meidän täytyy näihin asioihin vielä palata – koska nämä liittyvät eh, Lissabonin sopimukseen, Olafin rooli täytyy uudelleen eh, määritellä. Sitten Olafin suhteet jäsenvaltioihin. Parlamentin kanta tässä asiassa oli sellainen, että meidän täytyy saada juridisista menettelyistä seurantaraportteja. Me tarvitsemme enemmän eh, Euroopan tasolla tietoa ja minä viitaan siihen, että 93 prosenttia tiedosta meni roskikseen ja vain 7 prosenttia tapauksista seurattiin jatkossa. Meidän täytyy paremmin tietää, että miten nämä menettelyt sujuvat. Me haluamme kansainvälisiä yhteyspisteitä identifioitavaksi sillä tavalla, että yhteistyö tiivistyy. siis säännöllisesti neuvoston kanssa meidän täytyy näitä asioita seurata. Nämä yhteyspisteet kansallisesti, nämä on kyllä otettu huomioon, mutta tutkintamenettelyistä täällä ei ole paljon mainintaa, pelkkä toteamus. Tähänkin asiaan meidän täytyy vielä palata, koska olen aivan varma siitä, että jos me haluamme Olafin tehokkaammaksi yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, niin se ei käy ilman tällaisia asioita, mitä me olemme vaatineet. Sitten Olafin tavoitteet ja pääjohtajan rooli. Pääjohtajan menettely, valintamenettely, tämä hakuprosessi ja profiili, mitä haettiin, se on todettu ja määritelty. Me asetimme myöskin aikarajoja tälle valintamenettelylle kolme, yhdeksän kuukautta kilpailun julistamisesta ja sitten kolme kuukautta mm, tähän prosessiin. Ja meillä oli siis viiden vuoden mandaatti, jota yhden kerran voi pidentää riippumaton tietenkin kirjattiin myös, riippumattomuus kirjattiin näihin vaatimuksiin. Sitten menettely kodeksi ja käsikirja Olafille ovat tärkeitä. Me totesimme, että Olafille täytyy antaa oikeus itsenäisesti kääntyä EU-tuomioistuimen puoleen. Tämän täällä puhutaan vain kuulemisesta eikä yhteispäätösmenettelystä pääjohtajan valinnassa. Ja tässä on näitä määräaikojakin lyhennetty hakuaika oli kuusi kuukautta ja myöskin mandaatti on erilainen. Tässä on hakijoiden profiili kyllä eh, otettu huomioon, mutta tässä mandaatti on seitsemän vuotta eikä ole uudistettavissa. Tässä myöskin tarvitaan toimintakertomusta parlamentilta ja neuvostolta. Ja myöskin tämä sijaisen mukaan ottaminen, se on hyvä asia. Mitä toimivaltuuksiin tulee, niin tällainen sisäinen elin pitäisi olla tällainen board, joka sitten aina päättäisi, päättäisi koska menettelyt aloitetaan ja koska ne päätetään käsikirja pitää hyväksyä samoin, siis tämä menettely, menettelytapa kodeksi, se on hävinnyt tästä ehdotuksesta. Ja mahdollisuus siihen, että EU-tuomioistuin voisi näihin menettelyihin puuttua, sitäkään ei tänne ole otettu. Osittain voimme olla tyytyväisiä näihin asioihin, mutta täällä on myös sellaisia kysymyksiä, joista on vielä keskusteltava. Mutta se, mikä meille on tärkeää, se, että parlamentti voi osallistua tähän valintaprosessiin, niin se on sellainen asia, mistä me pidämme kiinni jatkossakin. Sitten neljäs kohta menettelytapa tapa ja osallisten oikeudet. Hyvin paljon olemme näistä asioista keskustelleet ja komission tekstissä kaikkea tätä ei kuitenkaan näy. Tästä huolimatta tai tämän sijasta meillä on mahdollisuus siihen, että Olafin sisällä on henkilö, jonka puoleen voidaan kääntyä ja joka on tässä oikeudessa, oikeudellisessa menettelyssä mukana. Sekin on asia, mihin täytyy palata. Äh, Mitä on näihin menettelytapatakuihin, prosessuaalisiin takuihin tulee, niin täytyy olla tuomari yksikkö, sitä ei täällä näy missään. Täällä on puhuttu rikosoikeuden kansallisissa prosesseista, jotka sitten ovat takuna tälle oikeusmenettelylle. Hyvin tärkeä asia, että jolla olisi voitu välttää monien asioiden vienti Luxemburgin tuomioistuimeen, niin sekin on pudonnut täältä pois. Meillä täytyy olla erittäin erillisiä menettelyjä, joiden myötä sitten voidaan näitä eh, valituksia viedä eteenpäin, mutta sekin on täältä vedetty pois. Valvontakomitea kysymys on erittäin tärkeä kysymys myöskin meille. Review of legality sitäkin tarvitsemme, miltä se sitten tulee näyttämään ja miten se tänne kirjataan on, on toinen asia. Joka tapauksessa pitää olla sellaisia menettelyjä, joita, joilla menettelyjä suojataan. Täällä on monenlaisia asioita, jotka liittyvät yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa – ja me tästä nyt laadimme sitten työasiakirjan ja katsomme, että katsomme tarkkaan, mihin, mitkä ehdotukset on otettu huomioon ja mitkä ovat pudonneet pois. Kiitoksia paljon. Grazie. <clears throat> Kollega. Kiitokset. Ja edustaja Baltsitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komissaari, gerbiami Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. On aika vaikea käy käyttää puheenvuoro Ruva Kreslen jälkeen, koska hän jo totesi kaiken sen, mikä oli syytä täällä tuoda esiin. Hän esitti huomioita, joita muutkin olivat varmasti ajatelleet esittää täällä valiokuntakokouksessa. Aivan kuten hän oikein totesi, kun käydään keskustelua valvontakomitean roolista – pääjohtajan, Olafin pääjohtajan rooli on keskeinen. Hän on tilivelvollinen toimielimille ja hän vastaa myöskin tehokkuudesta. Nämä ovatkin kaikkein keskeisimmät seikat meille. Tämän kaiken on välitettyvä Olafin asiakirjoissa. Oli nyt sitten sitten kyse valvontakomiteasta tai Olafin toimintaa kohdistuvasta kritiikistä, kanteista ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä. Meillä on varsin erilaiset toimintatavat ja virastot eri jäsenmaissa ja välttämättä aina kaikkien toimintamallien ymmärtäminen ei onnistu. No, joka tapauksessa lisäksi haluaisin kiinnittää huomenna niihin seikkoihin, jotka ovat olleet mielestäni myönteisiä tässä vaiheessa. Esimerkiksi tehokkuus on lisääntynyt ja lähestymistapa, jossa keskitytään etenemään vähitellen eteenpäin, on myöskin uutta – joka tapauksessa äh, kaikki, äh, mikä täällä on nyt esitetty, on toteutettava, jotta Olafin työ etenisi. Kollega esitti äh, myöskin ongelmia, joihin ole vielä löytynyt ratkaisuja. Nyt odottelemme niihin ratkaisua. Kiitos, Rova Ajala Sender. Presidente, si <clears throat> me excuso por el, por el retraso ya. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että saavuin paikalle äh, myöhässä. Äh, kiitokset myöskin komissiolle alustuksesta. Takuut ja oikeudet, avun anto nimenomaan Olafin tutkinnan kohteeksi joutuneille henkilöille on mielestäni äärimmäisen keskeinen seikka. Muutkin kysymykset, käsikirja ja niin poispäin, ne kaikki ovat merkittäviä kysymyksiä. Emme lähde nyt kai pidemmälti käsittelemään käsikirjan sisältöä, mutta se on tärkeä, jos ajatellaan jo pelkästään takuita. Luonnollisesti takuut ja vastuu riippuvat siitä, minkä tapainen kysymys on milloinkin käsittelyssä. Meillä on olemassa myöskin selkeä luettelo oikeuksista, mutta pikemminkin, nyt jos käsittelemme vielä käsikirjaa, niin se on enemmänkin mielestäni menettelytapaa säännöstötyyppinen asiakirja. Ja siksi haluaisinkin kysyä komissaarilta, millä tavoin tämän käsikirjaan liittyvät heikkoudet aiotaan poistaa. Ja sitten vielä pääjohtajan nimitykseen liittyviä kysymyksiä, niin kuin Rova Kreslekin tässä aikaisemmin äh, sanoi. Tämä on aihe, johon on ennenkin puututtu. Ja nyt haluaisinkin kysyä komissaarilta, mikä on Euroopan parlamentti tässä äh, kokonaisuudessa, varsinkin jos ajattelee asiaa menneiden tapahtumien valossa – Euroopan parlamentin rooli ei ole ollut kovinkaan hyvä. Se oli jo lähtökohtaisesti heikko. Ja näin ollen, kun toimielin yhteistyöpuitteissa meillekin pitäisi saada meille kuuluva asema, niin haluaisin tietää, millä tavoin komissaarin mielestä pääsemme eroon tästä heikosta, meille, meille heikosta asetelmasta? Grazie. Kollega Andreas. Sitten Rova Andreas. Eh, thank you, Chair. Eh, Kiitos puheenjohtaja. organisaatioita on verrattu 2010 ja 2011 ja tämän perusteella näkee sen, että rakennerahasto varaissa on muutoksia ja tässä rakennerahastoissahan kaikkein suurin on ollut tämä virhetaso. 2006 komissio ehdotti viimeksi Olafin uudistusta ja me hyväksymme sen parlamentissa sadan tarkistuksen myötä. Voitteko kertoa, mitkä näistä tarkistuksista hyväksyttiin, mitkä ei? Uusi artikla 9.7 antaa monia mahdollisuuksia Olafille – Eh, mahdollisuuksia tällaisen tiedon rajoittamiseen? Ovatko nämä tarpeellisia? Kiitos. Grazie, collega Stais. Kiitos, että herra Stais. Dank voorzitter. Ehm, dank aan, eh, aan de commissie. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myöskin komissaarille eh, alustuspuheenvuorosta. Olen samoilla linjoilla kuin Rova Kresle vuonna 2007 ja 2008 Euroopan parlamentissa. Teimme todella paljon töitä ensimmäisen ehdotuksen suhteen. Me asetimme työryhmän, johon osallistui henkilöitä eri poliittisista ryhmistä. Tarkistuksia esitettiin niin ikään runsaasti. Ja keskustelua käytiin esimerkiksi 20.11.2008. Se myöskin televisoitiin. Siinä mielestäni myöskin kävi ilmi meidän toi, kävivät ilmi meidän toiveemme. Mutta edelleenkin näyttäisi siltä, että me ole täysin samoilla linjoilla. Me ehkä tulemme jatkossa pyytämään lisää selvityksiä tai mahdollisesti esittämään muutos esityksiä ja tarkistuksia liittyen nyt vaikkapa lehtimiesten suojeluun. Tästä en löydä mitään teidän asiakirjastanne, eikä myöskään tiedonantajien tai ilmiantajien suojelusta ei ole mitään mainintaa, tietojen julkisuudesta, mitä sillä tehdään, entäs pääjohtaja ja hänen palveluyksikkönsä, miten heidän toimintansa säädellään. Eli kaiken kaikkiaan on olemassa vieläkin saaria seikkoja, joiden suhteen olemme eri linjoilla. Rova Adriansen puhui luettelosta, jossa käytäisiin läpi Euroopan parlamentin esittämät tarkistukset ja vierelle laitettaisiin tieto siitä, oliko joku tarkistus hyväksytty, ja, tai mikä olisi hyvä, hyväksytty ja mikä ei Euroopan parlamentin tarkistuksista. Tämä olisi aika hyvä ajatus. Niin kuin Rova Kresli sanoi, tässä on kysymyksessä yhteispäätösmenettelyyn kuuluva asia, joten meilläkin on tässä sanamme sanottavana. Kiitokset kuitenkin siitä, että olette jo käynnistänyt prosessin ja nyt jatkossa odottelemme uusia mahdollisuuksia tutkia asetusta. Herra Liberavski. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle esityksestä. Haluaisin tukea herra Stassin kantaa tästä listasta, jossa on Euroopan parlamentin tarkistukset ja se missä määrin ne on realisoitu. Hyvä komission jäsen, tämä riippumattomuus on mielenkiintoinen asia ja siihen liittyvä kielto toimikauden uudistamiselle. Seitsemän vuotta sen sijaan, että meillä oli ehdotus kaksi kertaa viisi vuotta. Miksi juuri seitsemän vuotta? Mikä on syy siihen, että luku on seitsemän? Ja ei uudistettava. Mutta miksi juuri seitsemän vuotta? Se on asia, jota tässä mietin. Sitten tämä valvontakomitea ja sen kokoonpano. Onko siihen liittyvä järjestelmä sellainen nyt, joka voidaan pitää yllä vai, vai mihin nämä meidän väliset eromme tässä, tässä kysymyksessä perustuvat? Grazie, onorevole Gressi. Kiitos. Ja sitten Rova Gressler. Anteeksi, minun täytyy vielä puhua. Kolme asiaa. Nämä toimittajalähteet on yksi asia. Sitten tarkistus 40 tietokantojen käyttö Olafin puolelta. Siis eh, tämä komission tietokantojen käyttö, jonka pari viikkoa sitten taas eh, tehty vaikeammaksi ja sitten uudessa paperissa pääjohtaja todetaan, että hän voi antaa kirjallisia ohjeita väelleen. Mutta tässä nyt eroamissääntöjä, jos hän itse haluaa, hän voi erota, mutta tietenkin tuomioistuin tästä asiasta päättää. Se, että lakiin kirjoitetaan tällaisia sääntöjä, minun mielestäni se on virhe. Haluaisin tietää, mitä varten näin on tehty. Sitten tarkistus 48, 49. Meidän täytyy sisäistä ja ulkoista tutkintaa lähentää toisiinsa. Tähän, tätäkään ei ole otettu mukaan. Nyt voidaan kysyä sitten, että ovatko EUn työntekijät parempia ihmisiä, onko heillä erilaiset oikeudet kuin muilla ja pitääkö tämä todellakin olla näin. Tästä haluaisimme myöskin perusteluja kuulla. Ja sitten herra Odin. Ah, il y a un consensus näyttäisi siltä, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että petoksien osalta hyväksymme ainoastaan nolla rajaksi, mutta ei siinä vielä kuitenkaan olla. Nyt sitten termeihin. Mitä eroa on toimielimellä, elimellä ja organismilla? Olisi hyvä määritellä asiat selkeästi kakkosartiklassa – haluaisin tietää, mitkä kaikki instanssit ovat mukana tässä määrittelykohdassa. Ja mitä taas tulee tiedon välitykseen, määritelmät ovat liian epäselviä. Hallinto voi antaa tietoa Olafille, Olaf voi antaa tietoa ja niin poispäin. Mielestäni nämä termivalinnat eivät ole hyviä, jos haluamme kamppailla ja, ja taistella torjua petoksia. Nimenomaan tietohan on avain petosten torjunnassa. Siksi tarvittaisiin äärimmäisen selkeitä ja täsmällisiä termejä, jotta kaikki saisivat selvät tiedot siitä, mihin heillä on oikeus. Ajattelen nyt tilintarkastustuomioistunta ja myöskin eri jäsenmaiden tilintarkastus tuomioistuimia, joilla on niin ikään oikeus päästä tietoihin ja yksityisiä tilintarkastajia, jotka taas puolestaan voivat pyytää tietoja unionin tasolta ja niin edelleen. Joten minun pyynteni on se, että vastavuoroinen tietojen välitys ja siihen liittyvä määritteiden käyttö otettaisiin nyt tarkastelun kohteeksi. Grazie, komissario eh, Semet. Kiitos. Ja nyt vastausvuoro on teillä. Komissaari Semet, olkaa hyvä. Thank you very much for this uh, um, comments and, uh... Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. On totta, että prosessi on ollut jo käynnissä aika pitkään. Haluaisin vain muistuttaa, että minä aloitin toimintani komission jäsenenä, joka Olafista vastaa, niin vasta helmikuussa 2010. Ja sen jälkeen tuli vielä tämä keskusteluasiakirja, kun valiokunta sitä vaati. Ja nyt tuli sitten ehdotus, muutettu ehdotus Olafin asetuksesta ja sitäkin valiokunta pyysi joten mielestäni on tärkeää pitää yllä hyvää yhteistyöhenkeä, koska meillähän on tietysti yhteinen tavoite parantaa tehokkuutta Olafissa. Ja poistaa esteitä, joita saattaa olla tässä sääntelyilmastossa. interventioissa tuli, tai puheenvuorossa tuli monia asioita esille ja ehkäpä en nyt pysty ihan kaikkiin puuttumaan ja ehkäpä meidän täytyy käy, täytyy käydä keskustella myöhemminkin, mutta olen täysin samaa mieltä Rouva Gresslin kanssa, että kyseessä on yhteispäätösmenettely ja näkökulmasta, ja tietysti kunnioitamme täysin yhteispäätösmenettelyä. Mutta kun valmistellaan tätä lopullista päätöstä, niin hyvä keskusteluyhteys pitäisi olla voimassa. yhteistyössämme. Sitten otan esille näitä päähuolenaiheita, joita otettiin esille. Sitten toimielinten välinen, väliset sopimukset toimielinten kanssa. Olemme pyrkineet lainsäädännössä viittaamaan selkeästi sopimuksiin. Europol, Eurojust. Ja Olafilla itse asiassa on jo sopimus Eurojustin kanssa yhteistyöstä – en näe mitään erityistä ongelmaa tässä asiassa. Sitten tällainen järjestelmällinen vuoropuhelu toimielinten välillä – Tästä on keskusteltu monin tavoin. Ja ymmärtääkseni on saatu aikaan aika hyviä kompromisseja. Joita, joiden myötä pystytään pitämään yllä tilivelvollisuutta Olafille ja sen suhteessa päätoimielimiin Euroopassa, kuten parlamentti ja neuvosto. Mutta niin, että samaan aikaan voidaan saada aikaan aika joustavat menettelytavat. Ei tietysti mikään ole täydellistä. Ja voidaan harkita, että miten saadaan lisäparannuksia aikaan, mutta mielestäni on tärkeää se, että tämä, tätä rakent- vuoropuhelurakennetta on nyt ehdotettu ja Olafilla on nyt sitten säännöllisesti keskusteluja petosten torjuntapolitiikasta ja sen suunnitelmista tulevasta työstä, Ja on hyvin tärkeää tehdä selvä ero petosten torjuntapolitiikkaa koskevan keskustelun välillä ja sitten sen tutkintafunktion välillä. Siis sehän halutaan säilyvän täysin riippumattomana. Tärkeä näkökohta yleisesti ottaen on suhde jäsenvaltioihin. Ehdotimme, että perustetaan yhteyspisteet jäsenvaltioihin – ja mielestäni se helpottaa Olafin vuorovaikutusta viranomaisten kanssa jäsenvaltiossa, koska on totta, että jossain jäsenvaltiossa rakenteet ovat niin monimutkaiset, että joskus on jopa hyvin vaikea löytää sitä viranomaista, johon pitäisi ottaa yhteyttä Olafin tapauksissa ja mutta se ei tarkoita, että uusia elimiä pitäisi perustaa, vaan jäsenvaltiota pyydetään nimeämään asianmukainen elin, joka toimisi yhteyspisteenä Olafin kanssa ja joka tarjoaisi kaiken mahdollisen tiedon Olafille sen tutkintatoimissa. Sitten oikeudelliset jatkotoimet Olafin tutkimuksista. Ehdotusluonnoksessa on tämä vaatimus jäsenvaltioille antaa kaikki tarvittava tieto Olafille asioiden tilasta oikeudellisissa jatkotoimissa, seurantatoimissa. Me päätimme, että ei niin, että se olisi säännöllisen väliajoin, vaan niin, että Olaf tekisi siitä pyynnön Tämä suon vuoksi, että voidaan ylläpitää joustavuutta järjestelmässä. Ja ettei tulisi hallinnollista rasitusta jäsenvaltiotasolla liikaa. Mielestäni on se hyvä, että on selkeät säännöt asetuksessa siitä, että kun Olaf pyytää kaiken tarvittavan tiedon, niin se sille annetaan. Jotta voidaan arvioida, että mikä oikeudellisessa jatkotoimissa on edistyksen taso jäsenvaltiotasolla. Sitten pääjohtajan nimitys. Ennen kaikkea tämä äh, viimeisin menettely nimittämisessä meni oikein kitkattomasti ja se osoittaa myös sen hyvän suhteen, joka on parlamentin ja neuvoston välillä ja niiden kanssa, tai siis komission ja parlamentin välillä, puhuja korjaa. lainsäädännössä säädöksiä vahvistettiin niin, että komission täytyy käydä konsultoinnit parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa kun se tekee ehdotuksensa uuden pääjohtajan nimittämisestä. Se tarkoittaa, että neuvoston ja parlamentin kannat täytyy ottaa huomioon, kun lopullinen päätös tehdään. Ja näin kävi Giovanni Kesslerin nimityksessä pääjohtajaksi Olafissa. Täytyy ottaa huomioon myös se, että Olaf on komission alainen toimisto ja lopullinen nimittäminen pääjohtajaksi täytyy tehdä komissiossa. Mutta tietysti niin, että täysin kunnioitetaan sekä parlamentin että neuvoston kantaa. Olafin ohjesääntö myöskin rajoittaa mahdollisuuksia, joita Olafin pääjohtajalla on esimerkiksi siinä, että miten voidaan mennä oikeu- oikeusistumaan, koska se on siis komission sisäinen rakenne. Sitten tämä operationaalinen käsikirja. Meillä sellainen itse asiassa on jo Olafille – Ja se on julkaistu Olafin nettisivuilla, joten sitä pääsee sieltä katsomaan. Kaikki pääsevät katsomaan ja tässä ollaan täysin avoimia. Kaikki menettely, prosessuaaliset takeet ja oikeudet, joita tässä ehdotetaan tässä muutetussa lainsäädännössä, ne on sillä asianmukaisesti otettu huomioon. Kun prosessuaalikäsikirjaa on muutettu. Se on edelleen täysin avoin prosessi. Ja sitä pääsevät estettä näkemään parlamentin jäsenet ja kansalaiset ylipäänsä. Käsikirja itsessään viittaa konkreettisesti oikeuksiin, joita tutkittavilla henkilöillä on ja antaa selkeitä ohjeita tutkijoille. Ja sekin pitäisi ottaa huomioon mielestäni. Sitten tämä vertailutaulukko, että mitä otettiin mukaan ja mitä ei otettu mukaan. Meillä nämä taulukot on valmisteltuina. Enkä näe mitään ongelmaa siinä, että, että nämä taulukot annettaisiin myös parlamentin jäsenille. Niin, että jäsenetkin näkevät ne argumentit, että miksi kukin mikin vaatimuksista ei ole täysin otettu huomioon, mitä Bart taas mainitsi journalistien suojelusta. Se, on, se sisältyy muihin lainsäädäntöihin. Meidän lakimiehemme sanoivat, että ei tarvita erityistä mainintaa journalistien suojelusta Olafin lainsäädännössä. Asia on säännelty jo muissa olemassa olevissa lainsäädännöissä. muista kohdista nämä vertailutarkot voidaan antaa. Täytyy tietysti ottaa huomioon, että verotustestiin tämän keskusteluasiakirjan pohjalta, joka esiteltiin parlamentille, ja neuvostonkin johtopäätökset meillä on sitä keskusteluasiakirjasta. Tietysti muutetussa ehdotuksessa täytyy ottaa mukaan – sekä parlamentin että neuvoston mielipiteet ja ehdotukset ja joskus nämä mielipiteet eivät ole aina samanlaiset. Ja komission rooli on sitten ehdottaa kompromissia. jota voitaisiin pitää hyväksyttävänä molemmilla osapuolilla. Sitten pääjohtajan toimikausi. Ajatus on hyvin yksinkertainen. Se, että toimikautta ei uudisteta, siitä saadaan lisätakeet riippumattomuudelle pääjohtajan osalta, koska toimikauden lopussa – hänen ei tarvitse yrittää tyydyttää niiden tarpeita, jotka ovat hänen nimittäneet, koska koska hän tietää, että hänen toimikautensa loppuu. Tietysti riippumattoman pääjohtajan nimittämisessä on monia tapoja Euroopassa, mutta niiden kokemusten perusteella, joita saatiin, niin näyttää siltä, että tämä ehdotus sopii parhaiten sen varmistamiseen, että pääjohtaja on riippumaton. Rova Sandersonilta tuli tämä erityistoive siitä, että mikä on rakennerahastoyksikön henkilöstömäärä. Giovanni Kessler ehkä voi itse vastata koska henkilöstöasiat ovat täysin pääjohtajan vastuulla Olafissa. Komission jäsenenä en sekaannu hänen toimiinsa, joten haluaisin pyytää Giovannia vastaamaan tähän kysymykseen. Ja jos hänellä on myös sanottavaa muista kysymyksistä, joita tässä tuli esiin, niin hän voi tehdä sen. Kiitos. Grazie. Kiitos. Minäkin tervehdin uutta Olafin pääjohtajaa Giovanni Kessleria ja annan nyt mieluusti puheenvuoron teille. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Ma sulla domanda di... Kiitos puheenjohtaja. Rova Anderssonin kysymykseen vastatakseni. Minulla ei ole mitään tietoa sellaista, että tutkijoiden määrää olisi jossakin yksikössä vähennetty, ainakaan sen jälkeen kun itse äh, ryhdyin äh, hoitamaan virkaa. Yksi äh, pääjohtajan viraston työntekijöistä siirtyi tutkintapuolelle. Tämä on se, mitä voin tässä vaiheessa sanoa. Lisäksi Olafin piirissä on käynnistetty prosessi, jota on nimitetty internal reviewksi. Eli tarkoituksena on käydä vuosittaiset menettelytapa ja toimet läpi. me yksinkertaistaa – kaik- ja nopeuttaa tutkinnat. Ja samalla tarkoituksena on käyttää entistä paremmin toimistojemme resurssit hyväksi, jotta saisimme enemmän resursseja ja henkilöstöä tutkintapuolelle. Haluamme niin ikään keskittää paremmin toimemme kahteen keskeiseen tavoitteeseemme, eli petosten tutkintaan ja myöskin petosten ennaltaehkäisyyn, eli policy making, making puolelle. Ensi kuukausina, lähikuukausina tulemme vielä jatkamaan tätä muutostyötä. Täällähän juuri käydään nyt keskustelua asetusuudistuksesta – ja pyrimme olemaan mahdollisimman hyvin valmistautuneita, äh, kun uudistus hyväksytään. Ja kun kerran sain puheenvuoron, jos sallitte puheenjohtaja, niin sanoisin pari yleistä kommenttia vielä liittyen asetuksen muutosehdotukseen. Sitä on jo pitkään odoteltu ja se on välttämätönkin, jotta voimme sopeuttaa työtämme uusiin lainsäädännöllisiin kehyksiin, jotka tässä välillä ovat muuttuneet. Olaf on ollut mukana sisäisen kuulemisen menettelyssä komissiossa. Safe to Field hankkeessa – ja näin ollen meillä on ollut mahdollisuus tuoda myöskin oma kantamme esiin. Ja mitä minun tulee uutena pääjohtajana, tulin mukaan vasta vaivan viime metreillä, mutta kuitenkin Euroopan komissio antoi minulle mahdollisuudet olla mukana toiminnassa, koska toimet keskeytettiin hetkeksi. Ja tänä aikana minulla oli mahdollisuus tutustua tilanteeseen. Luonnollisesti kuulin myös muita johtajia, pääjohtajia ja tutustuin noin 12 muutokseen, jotka lopulta hyväksyttiin mukaan tekstin, jota tänään täällä tarkastelette. Mielestäni kysymyksessä on teksti, jota voidaan parantaa ja täydentää tietyltä osin. Pidän sitä itse vielä jonkun verran liian säätelyyn perustuvana. Siinä pureudutaan ehkä hieman liikaa yksityiskohtiin. Ymmärrän sen, että Tiettyjä lisäyksiä halutaan parlamentinkin äh, taholta tehdä, mutta tärkeää on se, että kaikki säännöt äh, ovat myöskin yhteen sopivia ja yhteen toimivia. Jos uusia osia otetaan mukaan tekstiin äh, pyyntöjen mukaisesti. Toisaalta kuitenkin tällaiset lisäykset voivat pidentää tutkinta-aikoja. Joka tapauksessa mielestäni teksti on perustaltaan hyvää. Sitä on nyt hyvä käyttää tukena. Ja olen tyytyväinen siitä, että minulla oli mahdollisuus olla täällä Euroopan parlamentin valiokunnassa selvittämässä meidän kantamme. Grazie. Saluto il Kiitokset, kiitokset Olafin pääjohtaja ja komissari Semeta. Kiitos tästä kuulemisesta. Ja näin voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, jossa on kysymyksessä keskustelu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin kanssa. Puheenjohtaja, halusin vielä kysyä sen verran, että onko onko sovittu siitä, että herra Kessler tulee selvittämään meille omia suunnitelmia valvontakomitean suhteen. Kyllä. Buonasera, Presidente. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa valiokuntaamme. Tämä tilaisuus on jatkoa tapaukselle, joka liittyy 11. tammikuuta hollantilaisessa lehdistössä julkaistuun kirjeeseen, jonka herra Martin Engvirda olisin lähettänyt. Tätä asiaa käsiteltiin eilen suljetun ovin ja ennen kuin lähdette eh, pois, eh, selvi, kerron sen verran teille, että tämä on televisoitava kokous. Olemme jo saaneet eh, herra Silva Caldeiralta alustavaa selvitystä tilanteeseen mutta myöskin keskustelun lopuksi sitten saamme häneltä vielä loppuselvityksen. Mutta nyt jaan puheenvuoroja herra Staes ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Herra Caldera, kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne kokoukseemme, että tulette kertomaan Engviren keskustelut, jotka käytiin siis tammikuussa. Me keskustelimme pitkään hänen kanssaan. Haluaisin tietää seuraavat asiat. Kun te luitte tämän haastattelun, ehkä te siis käännettynä, kun ensimmäisen kerran luitte, niin mitä te ajattelitte? Tunnistitteko oman instituutionne tästä vai tuntuiko teistä kaikki aivan surrealistiselta? Toinen kes- kysymys sitten haastattelun jälkeen. Engvirda lähetti Volkskrantille kirjeen, jossa sitten oli tiettyjä korjauksia ja hän hieman tarkensi sanomisiaan. Tämä äh, hyvin paljon yllätti meitä ja myöskin kollegojani. Kuinka Engvirda pystyi näin nopeasti reagoimaan? Ja kuinka hän pystyi heti lähettämään tämän korjauksen? Hän nimittäin oli haastattelun julkaisemiseen suostunut. Hän sitten kuitenkin luki tämän luonneksen ja sitten hän palasi asiaan ja halusi muutella sanomisiaan. Tämä hämmensi meitä. Oletteko te painostaneet häntä Engvirdaa siis, vai onko jotain muuta ulkoista painostusta esiintynyt? Hänen aikaisemmat kollegansa mahdollisesti, ovatko he painostaneet häntä, kyllä vai ei? Tilintarkastustuomioistuin ja te puheenjohtajana, puhe, presidenttinä, oletteko te painostaneet, painostanut häntä? Onko mm, jonkinlaisia mm, tällaisia hienovaraisia keinoja ollut käytössä, joiden myötä sitten Engvirda on peruttanut sanomisiaan tai, tai muutellut niitä. Hän nimittäin on sanonut meille, että kun hän vuosikausia on ollut tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin ammattieettisesti hän sanoi, että jonkinlaisia ongelmia on ollut, mutta onko täällä ollut siis ulkoista painostusta? Ja oletteko te tavannut Engvirdan tämän haastattelun jälkeen? Prego, presidentti. Olkaa hyvä, presidentti. Eh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kysymyksestä herra taas. Minun täytyy sanoa, että kun, kun 2000 tulin tuomioistuimeen vuonna, niin silloin koin ihan erilaisen toimielimen kuin minkä, mitä kuvattiin. Kun luen haastattelua, tai luin haastattelua, sanoin, että se mitä herra Engvirda sanoo tästä matkasta 35 vuotta, saattaa olla totta. Todellakin nyt se on totta siinä mielessä, että nyt toimielimemme on tunnustettu ammattimainen riippumaton tarkastusvirasto. Ja viime vuonna tehtiin eh, kysely valiokunnan keskuudessa raportistamme ja raporttimme arviointiin asteikolla yhdestä neljään saatiin kolmonen. Ja olen kovin tyytyväinen siitä. Olen tyytyväinen siitä, että olen vaikuttanut toimielimemme kehittymiseen, jossa on korkeimmat ammattikunnan standardit, joka laatii korkealaatuisia raportteja. Kaikki toimielimemme jäsenet ovat antaneet panoksensa tähän prosessiin. Meidän täytyy sopeutua tarkastusympäristöön. 35 vuotta on siis toimittu. 35 vuotta sitten ne oli täysin toisenlainen kuin nyt. Oli kuusi jäsenvaltiota. Nyt on 27. Budjetti ei ollut ollenkaan vertailtavissa siihen, mitä on nyt. Tämä parlamenttikin on kehittynyt. Ja aina kun parlamentti saa uusia toimivaltuuksia, tilintarkastustoimistuin saa niitä myös. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ja Engvirdan haastattelun ymmärsin niin, että hän muisteli panostaan toimielimeen, joka on kehittynyt vuosien aikana, joka on saavuttanut asemansa toimielimenä EU-ssa. On se vakiinnuttanut ja että sillä on selkeä suunta, mihin se haluaa mennä. Ja nyt uskon, että nyt kriittinen asia on se, että katsotaan tulevaisuutta kohti, missä ovat ne haasteet, joita meillä EU:ssa on. Ja todellakin, että valitaan sieltä ne tärkeimmät asiat. Meillä on toimielimenä strategia, joka hyötyy myös Engvirdan panoksena jäsenenä Sisäinen reformi on tehty viime, viime viiden vuoden aikana. Nyt on saavutettu melkein kaikki vertaisarvioinnin suositukset, ja mielelläni sanon, sanon kuukausi sittenkin niin, että olemme sitoutuneet Ja myös tämä valiokunnan päättämä päätöslauselma osoittaa sen, että myös tällä valiokunnalla on kiinnostusta tämän vertausarvioinnin jatkotoimiin jotta voidaan varmistaa, että tilintarkastustuomioistuin on objektiivinen, riippumaton, ammattimainen toimielin. Kysytte myös, että oliko mitään, mitenkään niin, että Engvirda olisi painostanut sisäisesti minua muita kollegoita. Ei, ei tietenkään. Herra Engvirdan täytyy ottaa täysi vastuu lausumistaan. Ja eilen pystyitte kysymään häneltä, onko painostettu. Minä olen keskustellut Enkivirden kanssa kylläkin. Ja olen välittänyt hänelle sen tiedon, että emme voineet olla samaa mieltä siitä, miten hän itse asiassa ilmaisee haastattelussa, mutta hän on ottanut täyden vastuun siitä omasta haastattelustaan ja täyden vastuun kaikista eri lausunnoista, joita hän on esittänyt julkisesti myöhemmin omasta aloitteestaan. Eri sanomalle lehdille, ei pelkästään Volkesprintille, European Voiceille ja muillekin tiedotusvälineille oli lausuntoja myöhemmin. Ihan hänen omasta aloitteestaan. En tiedä, kertoiko hän eilen, mutta ei siinä ole mitään uutta. Herra Englirda on puhunut henkilökunnalle suoraan sen, mitä hän tarkoitti, mitä hän ei tarkoittanut. Ei häntä kukaan siihen pyytänyt. Hän teki sen sen vuoksi, että hänellä oli sellainen tunne, että se oli tarpeen. Näitä tilintarkastajia kohtaan. Niitä kohtaan, jotka tekevät siitä sen toimielinten, mikä se tämän nykypäivänä on. Kiitos ja sitten Roa Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, Töyra Caldera. Olen tyytyväinen siitä, että tulette selvittämään lisää tilannetta. Herra Engvirda jo eilen omasta puolestaan selittikin asiatilaa ja, ja valitteli niitä virheitä, joita hän julkilausumassaan oli tehnyt. Ja, ja sen jälkeen hän taas pyörsi sanansa mutta niin kuin sanottu, ei tältä osin nyt enää ole mitään ongelmaa. Tänä aamuna käsittelimme asiaa ja päätöslauselmassa myöskin vahvistamme kantamme. Nyt on tarkasteltava sitä, miten tilintarkastustuomioistunta johdetaan jatkossa, kun kyse on varsin monimutkaisesta ja, ja, ja tärkeästä työpaikasta äh, ja selvää on, että äh, sen jäsenten vastuu on suuri. Tänä aamuna nimenomaan näitä asioita jo käsittelimme ja toivomme, että täysistunto hyväksyy meidän päätöslauselmaesityksemme. Keskustelu on tärkeää ja toivomme, että tältä pohjalta on mahdollista parantaa toimintaa. Ja lisäksi sen lisäksi, että Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen yhteistyötä voidaan parantaa, niin, niin toivon mukaan myöskin jatkossa tilintarkastustuomioistuin teidän vetämänne, vetämänne edistyy. Kaikkiahan on aina mahdollista parantaa ja sama koskee tilintarkastustuomioistuinta. Me tulemme jatkamaan keskustelua ja, ja odottelemme nyt täysistunnon ratkaisua siitä, saammeko me tuen omalle päätöslausumaesityksellemme. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señora Ayala, por sus palabras. Kiitos, Rova Ayala, näistä rohkaisevista sanoista. Voitte olla aivan varma siitä, että me tulemme jatkossakin hyvin tiukasti toimimaan yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Kein, äh, Haluan vakuuttaa. Kuusi äh, kuukausi sittenkin tein sen esitellessäni työohjelmani, työohjelmamme valiokunnalle, että meillä on erityissuhde tähän valiokuntaan viimeisen 35 vuoden aikana tilintarkastustuomioistuin on perustanut tämän suhteen varaan. Herra Hania oli ensimmäinen parlamentin jäsen, joka vaati tilintarkastustuomioistuimen perustamista. Olemme siitä ylpeitä siitä tavasta, jolla on edetty tähän mennessä. Ja tämä rooli, joka on vastuuvapausmenettelyssä yhteiset tavoitteet, jotka on valiokunnan kanssa, niin että saadaan vastuulliset vastuuseen. Parannetaan rahoitushallintoa, edistetään avoimuutta ja tilivelvollisuutta, yksilöidään pääosa-alueet, joissa voidaan parantaa EUn rahoitushallintoa. Siihen tapaan haluamme edetä. Uskon vakaasti, että uusi Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuuksia, joiden varaan pitäisi yhdessä rakentaa. Meillä on jo uusi tilivelvollisuusmekanismi komissiolle. Budjettireformi on meneillään. Katsotaan, mikä siitä tuloksena on. Mutta varmasti tulee suuria vaikutuksia tälle valiokunnalle, tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja niiden väliselle yhteistyölle. Paljon on tehtävää siis, jotta voidaan käyttää parhaiten nämä mahdollisuudet, joita rahoitusasetuksesta, eilenhän varmaankin valiokunnassa keskusteltiin siitä, avaa keskustelulle ja sille, että uudet rahoituspuitteet vuoden 2013 jälkeen saadaan sellaiseksi muutettua tehokkaaksi ajaksi julkisten varojen käytössä. Meillä on myös haasteita uusien valvontaelinten kanssa pörssimarkkinoille, markkinoille. On uusia rahoitusvälineitä, ja niissä pitäisi löytää paras tapa saada aikaan parhaat mahdolliset tarkastukset. Ja täytyy varmistaa avoimuus ja tilivelvollisuus kansalaisia kohtaan. oli välineillä sitten hallitusten välinen luonne tai toisenlainen luonne, joista nyt keskustellaan nykytilanteessa EU-ssa. Jotta päästään tehokkaasti ratkaisemaan rahoitus- ja velkakriisiä. Mitä sitten pysyvästä vakausmekanismista tulee, mutta tilivelvollisuusmekanismi, avoimuus täytyy varmistaa että ne ovat luotettavia. Nämä ovat nämä yhteiset haasteet mielestäni. Tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin tämän valiokunnan erityisesti täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan se, että tilivelvollisuus ja avoimuus, rahoitushallinnon parantaminen EU:ssa ovat ne yhteiset tavoitteet, joita pitäisi ajaa. Kiitoksia. Ja Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Caldera, että olette täällä paikalla. Tässä aivan eilen hyvin tarkkaan kuulimme, mistä itse asiassa on kysymys. Tässä on tiedotusvälineiden puskema hanke, asiat, jotka ovat kauan olleet vireillä ja täällä pyrittiin sensaatiomaisiin lähestymistapoihin. Minä haluaisin vain tässä nyt puhua siitä, että miten pitkälle, miten paljon tilintarkastustuomioistuin on Engvirdaa ohjastanut siinä, että hän korjasi sanomisiaan. Edelleen minä haluaisin siis vielä esittää kysyä, että minkälaisia keskusteluja on käyty. Minä uskon, että vaikka tarkoitus ei ollutkaan, niin kuitenkin tämä haastattelu on onnistunut hanke eh, tilintarkastustuomioistuimen osalta ottaa uudistukset esille. Tällä tavalla me käymme keskustelua kaikista asioista ja näin ollen tämä tapahtui vähän aikaisemmin ja vähän julkisemmin kuin mitä olisi muuten ollut ja siitä voi olla suorastaan kiitollinen. Nyt kun tässä käytte tätä keskustelua, olette proaktiivisesti tarttuneet tähän asiaan, ettekä ole mitään pimittäneet, niin siitä olen hyvin iloinen ja kiitän teitä siitä. Ja haluaisin vielä kysyä, että Martin Engvirda ennen kuin, ennen kuin hän siirtyy eläkkeelle, niin voiko hän olla tässä prosessissa mukana? Minä nyt tapasin hänet eilen ei tilintarkastustuomioistuimessa ole montaa jäsentä, joka on näin onnistuneesti tätä työtä tehnyt. Hyvin paljon kansallisia mm, selvityksiä hän on onnistunut tekemään ja hän on hyvin pontevasti toiminut siihen suuntaan, että nykyiset vastuuvapauskertomukset ovat siinä asemassa kuin ne ovat, joten hän on ollut erittäin eh, hyvin toiminut jäsen eh, tilintarkastustuomioistuimessa. Olisi hyvä tietää, minkälaisia näkemyksiä hänellä on tässä prosessin parantamisessa, että kuunteletteko häntä siinä. Thank you for your kind comments. Um, that is a question. Kiitoksia. Tästä kysymyksestä keskustellaan tilintarkastustuomioistuimen sisällä. Mikä on paras tapa hyötyä aiemmista jäsenistä, ei pelkästään Engvirdasta, vaan monet jäsenet tulevat kyseeseen, jotka ovat palvelleet meillä. Heillä on suuri kokemus eri aloilta. He voivat antaa arvokkaan panoksensa. Ei pelkästään siinä suhteessa, mitä mainitsitte reformissa, vaan muu, muissa näkökohdissa, joista saadaan, joissa saadaan hyötyä heidän asiantuntemuksestaan ja kokemuksestaan. Tätä harkitsemme. Olemme kovinkin valmiita harkitsemaan sitä mahdollisuutta lyhyellä aikavälillä. Mutta asianmukaisimmalla mahdollisella tavalla sitä täytyy käsitellä tätä asiaa. Tilintarkastustuomioistuin on toimielin. Jäsenet nimitetään hyvin selkeän menettelyn kautta. Heidän täytyy kunnioittaa perussopimuksen velvoitteita. Ja että jos aiempaa jäsentä pidetään neuvonantajana, jota ehkä, jolta pyydetään ehkä neuvoja jossain asiassa, sitä harkitsemme. kollegat sanovat, saattaisivat sanoa, että minun pitäisi tätä sanoa nyt, mutta henkilökohtaisesti Ja nyt kun uusi rakennus on meille rakenteilla, niin haluaisin hyödyntää sitä hetkiä, että aiemmat jäsenet kokoontuisivat yhteen, jotka eri tavoin haluaisivat antaa panoksensa meille. Ja yksi osa-alue on tutkimus. Tilintarkastustuomioistuin otti käyttöön tutkimuspalkinnon tohtoritason tohtoritason töille, tutkimuksille äh, tar- tilintarkastuksessa, julkisessa hallinnossa. Ja uskon, että aiemmilla jäsenillä voi olla tässä ensimmäinen mahdollisuus antaa järjestelmällisemmin panos toimielimellemme. Ja uskon, että kaikki, jotka siihen kuulumme, olemme sitä ylpeitä. Thank you, Chairman. I would like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Calderaa siitä, että hän on tullut tänne ja niin avoimesti puhunut meille. Minä olin hyvin yllättynyt, kun luin tämän Engvirdan haastattelun muutama viikko sitten. Hän, hän oli monia muita samantyyppisiä haastatteluja antanut, mutta niitä ei ikään kuin hyödynnetty sitten toimittajien puolelta en ollut ehkä niinkään shokissa siitä, mitä haastattelussa oli, koska ajoisijoista oli puhuttu aikaisemmin. Minulla on kuitenkin tämä pari kysymystä, että miten tämä komission painostus, minkälainen käsitys teillä on siitä painostuksesta, joka kohdistuu omiin kertomuksiinne? jos te laaditte kertomusta ja sitten pyydetään lisää infoa ja kuinka pitkälle tässä painostuksessa mennään. Toinen asia sitten liittyy jäseniin tilintarkastustuomioistuimessa, jotka haluavat tulla uudelleen nimitetyiksi toiselle tai kolmannelle kaudelle. Jäsenvaltiot, joista he ovat peräisin, niin näillä valtioilla on jotain sanomista tässä nimitysprosessissa – tämä tilintarkastustuomioistuin riippuu jäsenistään, niin e, onko mahdollista, että tällaisessa on sellaista herkkyyttä ottaa huomioon, mitä jäsenvaltiot sanovat näistä uudelleen nimityksistä? Mitä te siitä sanoisitte? Thank you for, for your question. Kiitoksia kysymyksestä. Uskon, että on tärkeää ymmärtää, että miten tilin tarkastaja ja tarkastettu, että mikä heidän välisensä suhde on Uskon, että jos pidämme tuomioistuinta ammattimaisena toimielimenä, joka johtaa prosesseja ammattimaisesti ja jolla on päätöksentekojärjestelmä, joka on suunniteltu varmistamaan puolueettomuus ja objektiivisuus näissä raporteissa, niin ymmärtää, että jos puhuu minkälaisesta paineesta komission puolelta, ei ole ollenkaan asianmukaista. Ensimmäinen asia on se, että tilintarkastustuomioistuin päättää, että mitä aiheita tarkastetaan. Se suunnittelee tarkastustoimintansa standardiensa mukaan ja määrittelee omat tavoitteensa. Ja tämä sopeutetaan kansainvälisiin standardeihin. Tässä olemme kovin tarkkoja. Sitten täytyy tehdä kenttätyö. Mennään paikan päälle. Komissioon, jäsenvaltioihin, myöskin kolmansiin jäsenvaltioihin, jotka ovat edunsaajia EU-rahoista, mutta paikan päällä kerätään näyttöä. Löydökset sitten arvioidaan. Ne täytyy vahvistaa. Ja sitten tällaisen sel, sel, selvitysprosessin sitten ne lähetetään – Jos tarkoitus on parlamentissa, niin tietysti mikä tahansa toimielin tulee kyseeseen tässä contradictory procedureissa, jota kutsumme ammattikielellä. Sitten tarkastuksen kohde, hänellä on oikeus vastata. Eli tämä selvitysprosessi ja löydösten vahvistamisprosessi Siinä saattaa tulla esille erilaisia näkökohtia, siinä voidaan käydä tärkeitä keskusteluja, mutta tilintarkastustuomioistuin on ainoa päättävä toimielin. Se on ainoa, joka päättää oman, omien raporttiensa sisällöstä. Siihen kuuluu eri jäseniä. Nyt on ollut reformi, jossa nämä jaostot, niissä on vähintään viisi jäsentä, jotka tekevät raportot. Kollegiallisuuden varmistaminen – varmistaa sen, että kaikilla on sanottavansa, mutta kun se hyväksytään, niin sit päätös on heitä kaikkia. Tämä tekee selväksi sen, että sekaantuminen tai väliintulo Esimerkiksi silloin, jos jäsen on toimikautensa lopussa, haluaa ehkä sen uudistettavan, ja saattaisi sen vuoksi käyttäytyä eri tavalla. Koska ollaan kollegiossa, niin hän ei millään tavalla, tai tämä tilanne ei voi vaikuttaa sitten tähän loppuraporttiin, joka hyväksytään tilintarkastustuomioistuimessa. Kokemus, joka meillä on, on se, että jäsenemme, minä olen ollut siis 2000 vuodesta lähtien Minäkin olen kokenut toimikauden lopun ja alun. Ja ensimmäinen asia, jonka olen tehnyt, kun neuvosto informoi jäsenvaltioita niin sitä, että toimikauteni oli lopussa, niin menin jäsenvaltiooni sanoen asiasta vastaavalle ministerille, että olen käytössänne. Minun toimikauteni loppuu tänä päivänä. Ja mielelläni olen palvellut jäsenvaltiota EU-ta kuuden vuoden aika. Päätös on teidän ja kollegat toimivat samalla tavalla usko. Joten en näe, että se, että on tämä menettelytapa. Jäsenvaltion aloitteesta tietysti riippuu, kuka nimitetään, että se mitenkään heikentäisi riippumattomuutta tai puolueettomuutta tuomioistuimen jäsenten keskuudessa. Mielestäni se on selvää. Menettelytavat, joilla varmistetaan se, että meillä on selkeät tarkastuspuitteet raporttiimme hyväksymiselle. Siihen kuuluu paljon suojalausekkeita, joiden myötä kukaan jäsen ei voi tulla paineen alle miltään taholta. Sen lisäksi meillä on selkeät menettelytavat sen varmistamiseksi, että lopullinen raportti tulee jaostosta, jaoston työstä vastaavan allekirjoitettavaksi. Prosessissa on monia laaduntarkastusvaiheita. Joten meidän nykykäytäntöjen mukaan ja standardin mukaan ei voi tulla sellaista tapausta eteen, jonka mainitsette. Olemme siis täysin turvassa kaikelta, kaikenlaiselta paineelta, mistä tahansa. Jos haluamme saada luotua luottamusta tilintarkastustuomioistuinta kohtaan, niin tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Jos haluatte keskustella, että pitääkö toimikausi olla pidempi jäsenelle, jotta voitaisiin välttää toimikauden uudistaminen. Ja niin, että saataisiin tätä kautta vieläkin selvemmäksi se, että ei ole mitään uhkaa riippumattomuudelle u- toimikauden uudistamisen kautta, niin siitä voidaan keskustella sitten, kun arvioidaan perussopimusta uudelleen. Mutta se ei koske pelkästään meitä. Muillakin toimielimillä on samanlaisia prosesseja. Ja pitääkö toimikautien olla pidempiä, uudistettavia, lyhyempiä? Se on tietysti eri keskustelu, joka voidaan käydä, kun keskustelun aika tulee. Monia mielipiteitä voidaan esittää, mutta uskon, että joka tapauksessa – ja riippumatta siitä, että perussopimus on se mitä on nyt, niin tilintarkastustuomioistuin on täysin immuuni. Euh, Kaikille niille, joilla on tällainen ajatus painostamisesta. Kiitoksia. Grazie, Presidente. Se non ci sono altre... Kiitos. Aha, vielä Een aanvullende vraag op, eh, op wat... Eh, Haluaisin lisätä vielä kysymyksen liittyen äsken saatuihin vastauksiin. Te sanoitte, että on lähes tulkoon mahdotonta harjoittaa painostusta kollegion toimesta. En, en Virda kuitenkin sanoi, että eh, vuoteen 2005 mennessä komissaari Kallas olisi ottanut yhteyttä tilintarkastustuomioistuimeen ja hän olisi jollakin tavoin asettanut vaakalaudalle teidän harjoittamanne menettelytavat. Eli te kiistätte sen, että komissaari Kallas olisi harjoittanut painostusta teitä kohtaan tai ylipäätään kollegoitanne kohtaan. Thank you. Uh, Kiitos. Jos minä nyt oikein muistan, minä osallistuin tämän valiokunnan kokoukseen Strasbourgissa, jossa esiteltiin juuri sen vuoden tilintarkastus tuomioistuimen sen vuoden raportti, niin e, tämä, jos te puhutte painostuksesta Kallaksen puolelta, niin sehän oli siis julkista. Jos se nyt oli sitten painostusta, niin kyllä se kaikkein avoiminta ja suorinta painostusta ja julkisinta oli, mitä meihin on kohdistunut. En minä ollenkaan tiedä muista tilanteista, joihin voisitte viitata. Tässä oli tilanne, jossa mm, instituutioilla oli eri näkemys asioista. Nyt minä olen iloinen, kun havaitsen, että komissio – on päässyt oikealle raiteelle, mitä tulee takaisin perintään ja muihinkin korjauksiin tässä rahoituspuolella. Tässä toimi, tämä toimintasuunnitelma liittyi kohesiopolitiikkaan. No, jos te nyt tätä sanotte painostukseksi, niin olen hyvin yllättynyt, koska kyllä se oli mitä parhain tapa toimia komission puolelta. asiat, mistä nyt puhumme, liittyvät tähän samaan asiaan ja minä en mielestäni tiedä tästä muuta. En tiedä, mitä Enkvirda eilen sanoi tai ei sanonut, mutta joka tapauksessa, jos hän julkisesti tästä puhui tässä valiokunnassa, tai se, mitä Strasbourgissa kuusi vuotta sitten tapahtui, niin sen asian tiedän muista asioista en tiedä. Kiitos. Grazie, presidente. Lei <clears throat> pare... Kiitokset. Haluatteko vielä esittää loppusanat tätä johtopäätökset tästä tilaisuudesta, jos niin haluatte. Puheenvuoro on teillä. Uh, I want to thank for the time you allowed to... Kiitos uh, tästä mahdollisuudesta, että sain tulla tänne joukkoonne. Ja nyt minulla on jälleen mahdollisuus kertoa, että tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuus on todennettu jälleen kerran. Meillä on turva lausekkeet tätä varten meidän asemamme instituutiona ja meidän nimitysprosessimme, samoin päätöksentekoprosessimme ovat riippumattomia kaikki jäsenet voivat keskustella kaikista niistä kertomuksista, joita meillä on tekeillä, mutta sitten kun kertomus julkaistaan, se sitoo kaikkia. Puolueettomuus ja objektiivisuus tilintarkastustuomioistuimessa on tunnustettu meidän työjärjestyksessämme. 2008 tehty tarkastus on ollut hyvin myönteinen tässä hengessä. Siinä havaittiin, että meillä on oikea tarkastusmenettely, joka on kansainvälisesti tunnustettu, ja että tilintarkastustuomioistuimen työ on objektiivista ja että meillä on todisteita ja materiaalia, jonka perusteella teemme työmme oikein ja meihin voidaan luottaa. Ja tähän näihin päätelmiin viittaan edelleen. Nämä päätelmät ähm, äh, on todennettu monen, moneen kertaan teidän ja neuvosten puolella. Me myötävaikutamme hyvin aktiivisesti siihen, miten julkisen sektorin tarkastukset suoritetaan. Me avustamme siinä, että kansainväliset tilintarkastustandardit tulevat eh, sovelletuksi. Me olemme eh, yhteydessä kansallisiin virastoihin ja me keräämme innovatiivista tietoa ja harmonisoimme näitä tarkastusprosesseja. Teemme myös vertaisarviointia myöskin Norjan kanssa. Tilintarkastustuomioistuin on vuosien varrella myötävaikuttanut siihen, että instituutiosta on tullut se, mikä se on. Me mukaudumme Euroopan unionin muuttuvaan tarkastusympäristöön. Meillä on sisäisiä muutoksia, uudistuksia, jotta me vastaisimme nykyään tarpeita til, tilintarkastustuomioistuimella on strategia. Me pyrimme maksimoimaan työmme vaikutuksen ja käyttämään res, resurssit hyvin. Meidän hallintojärjestelmät ja me olemme kamareitamme vähentäneet, jotta olisimme tehokkaampia toiminnassamme. Hyvä puheenjohtaja, se, että teemme tehokkaasti eh, kumppaneidemme kanssa työtä on kaiken tulevan onnistumisemme avainasia. Meillä on erityinen suhde parlamenttiin, joka perustuu sopimukseen, historiaan ja erittäin hyvään yhteistyöhön tämän valiokunnan kanssa. Minulla on ollut mahdollisuus tätä korostaa aikaisemminkin ja teen sen jälleen. Tilintarkastustuomioistuin odottaa jatkuvaa yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Meillä on haasteita ja me tulemme lisäämään avoimuutta kansalaisten edun nimissä. Presidente. Kiitos. Kiitos vielä siitä, että tulitte paikalle ja toivotamme teille hyvää loppuiltaa. A questo punto, uh, nyt siirrymme esityslistan viimeiseen kohtaan ennen koordinaattoreiden kokousta. Kysymyksessä on vastuuvapaus 2009, Euroopan unionin yleinen talousarvio, pääluokka 3, komissio ja puheenvuoro esittelijälle herra Markakis. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ennen kaikkea kollegoita siitä, että on jätetty yli 304 tarkistusta vastuuvapausmietintöön. Haluaisin kommentoida tarkistuksia, jotka koskevat näitä vaatimuksia komissiolle, joita meillä on. Ja haluaisin kiittää myös käyttää tilaisuutta ja kiittää komissiota tästä toisesta kirjeestä, joka on meille lähetetty esittelijälle olen lähettänyt eteenpäin tämän kirjeen kollegoille. Se on hyvin sisältörikas ja haluaisin kiittää. Haluaisin kuitenkin sanoa, että vieläkin puolitoista pari kohtaa, joihin täytyy vastata. Ja ymmärtääkseni niihin vastataankin, kun keskustelin lyhyesti kumin kanssa tässä aiemmin. koskien niin ja aloitan näistä pyynnöistä Asta F, jotka kohtaa A koskien, joka oli kansallisesta hallintoilmoituksesta. Kiittäisimme komissiota siitä, että he ovat tehneet suunt- suuntaviivat näistä hallinnointikoskevista ilmoituksista ja kollegoiden tarkistukset osittain olisivat heikentää raportoijan kantaa ja toiset taas haluaisivat vahventaa esittelijän kantaa. Joten esittelijänä ehdottaisin kollegoille, että he myöskin äänestysluetteloissa hyväksyvät tämän keskitien, joka olisi alkuperäinen ehdotus. Haluaisin sanoa, että tässä vaiheessa on hyvin vaikea saada aikaan kompromissitarkistuksia tarkistusten luonteen vuoksi. Joskus ei ole mahdollista yhdistää niitä. Tässä nimenomaisessa kohdassa haluaisin sanoa, että ei pitäisi ei pitäisi kehottaa komissiota he, heikentämään alkuperäistä tekstiä. Sen vuoksi en haluaisi uusia ehdotuksia. No kohta B, joka on sitten komission jäsenen allekirjoitus vuosittaisiin toimintakertomuksiin. Komissio onkin nyt toiminut heti ja siellä on kaikille komission jäsenille kerrottu, että kun puhutaan pääjohtajien välillä, jotka nyt allekirjoittavat, ja komission jäsenten välillä olisi keskustelut välittömästi, Komission pääsihteeri Rova Day tämän äh, vahvisti, ei pelkästään hän. Joten pääosatekijät, ehkäpä ei komission sen allekirjoitus, mutta tämä henki paremmasta tiedotuksesta komission jäsenelle on täytetty. Ja sen vuoksi jotkut tarkistukset 261, 263, 266 asti. Useimmat niistä oli jättänyt herra Ivan, mutta myös herra Belder myös. Ja minulle sopii näissä, että muotoillaan uudelleen tämä alkuperäinen teksti niin, että se paremmin on sopusoinnussa sen kanssa, mitä komissio on jo vastannut ja on vastannut hyvin hyvällä tavalla. Herra Ivania haluaisin tässä kiittää kollegoita siitä. Kolmas osa on kohta C. Tämä on automaattinen keskeytys ja jäädytys. Ensinnäkin täytyy kiittää komissiota siitä, että se on antanut tietoa tähän mennessä olleista jäädytyksistä ja keskeytyksistä. Tässä toisessa kirjassa, joka on lähetetty, on tietoa myös aiemmista vuosista, ei pelkästään vuodesta 2010. Ja on hyvin ilmeistä ja loogista, että tietysti suurin osa tiedosta vuodesta 2010 ja 2011 vuodesta myös, koska erityisesti keskeytysvälinettä on käytetty vasta äskettäin. Kuitenkin haluaisin mukauttaa tekstiä, jossa puhutaan automaattisesta keskeyttämisestä, niin että korvataan tämä termi systemaattisella. Se sopii paljon paremmin yhteen sen kanssa, mitä nyt tapahtuu koska komissio pelkästään anna tietoa jäsenvaltioista ja hankkeista, jotka on keskeytetty, vaan antaa myös suuntaviivat tiedot siitä, milloin systeemimielessä keskeytysjärjestys tapahtuu. Ja sen vuoksi hyväksyin tämän sanamuodon herra kollega Ivanilta 269-270, sitten 268. Myös te, herra Ivan, haluaisin saada aikaan suullisen tarkistuksen, jotta voidaan mukauttaa sitä vähän paremmin tähän yleisrakenteeseen. Siinä on kyse siitä, että, että automatic-termi korvataan systematic termillä se tehdään suullisella tarkistuksella. Tässä vaiheessa haluaisin myös kiittää komissiota tiedosta. Joitakin tietoja vielä odotellaan jostakin aiemmista vuosista, mutta tiedot on luvattu. Sitten on kohta D. Korjaavien mekanismien parantamisesta tässä ei ole tullut vielä tietoa, koska ymmärrän, että tämä on ehkä vaikein asia komissiolle, koska todellakin täytyy palata aiempiin vuosiin, eikä ole helppo löytää niitä tietoja. Mutta luvattu tiedot kuitenkin on luvattu huhtikuun puolivälissä, sen lopussa, joten ennen äänestystämme valiokunnassa hyvissä ajoin. Tervetuloa herra Fellner, mutta kerro hänelle sen lisäksi, että hänen tarkistuksensa, joka koskee sitä vuotta, johon asti mennään takaisinpäin tietojen saamisessa korjausmekanismeista, ei pitäisi olla 2004 vaan 2000. Se on suullinen tarkistus. Komissio voi tämän tehdä ja komissiolle myös sopii vuosi 2000 keskustelussa tai neuvottelussa, jotka meillä oli aiemmin. Sen vuoksi haluaisin kiittää herra Fenneria tarkistuksesta. Sitten kohta F, jossa tulisi uusi menologiikka, jolla pyritään parantamaan rahankäytön laatua. Siellä on herra Fjellnerin tarkistus siitä, että poistetaan koko kohta. Koko vaatimus siitä poistettaisiin. Ja kehottaisin, että ei poisteta. Miksi? koska komissio on jo antanut hyvin arvokasta tietoa asiasta. Erityisesti komissio teki hyvin selkeitä ja konkreettisia ehdotuksia yksinkertaistamisesta. Enkä kehottaisi komissiota siihen, että ei jatkettaisi. Ymmärrän logiikkanne, tai, mutta en sitä noudata. Silti kiitos ehdotuksesta. Ehkäpä voisi olla mahdollista. Ja voitte, voit lukea myös uuden, uudet tiedot yksinkertaistamisesta. Ne ovat hyvin konkreettisia. Oliko se sitten kynnyksistä, joita voidaan madaltaa, tai oliko se sitten uusista yksinkertaisista säännöistä hankintamenettelyissä. Mielestäni se saa, ne saattavat vakuuttaa sinut vetämään tarkistuksen pois. Sitten muut tarkistukset. Ehkäpä alkaen tarkistuksista, jotka koskevat henkilöstösääntöjä. Kyse on pelkästään Greslestä, tietysti erityisesti hänestä, joka on ehdottanut joitakin ehdotuksia henkilöstöasioista ja henkilöstösäännöstä. Henkilöstösäännöt liittyvät rahan käyttöön, joten vastuuvapaus koskee tietysti myös rahan käyttöä, niin asiat liittyvät toisiinsa, ja siitä ole epäilystä. Sen vuoksi pidän hyvinä joitakin tarkistuksia, joita on lähetetty ja ne otettu mukaan. Kuitenkin on myös totta, että nyt tähän asiaan liittyvä valiokunta tai valiokunnat, jotka liittyvät tähän erityiskohtaan, on oikeudellista valiokunta ja siksi jotkut näistä tarkistuksista Haluaisin ottaa ne mukaan, mutta jotkut toiset pitäisi ehkä muodoilla, muotoilla uudestaan. Erityisesti tärkeää tämä on 165 tarkistuksen kohdalla, joka otettaisiin mukaan, joka koskee kattavaa uudistamista, modernisaatiota. Se on hyvin hyvä teksti häneltä ja ottaisimme sen mukaan siksi. Sitten haluaisin kertoa teille yhdestä mahdollisesta kompromissitarkistuksesta, koska monet ovat jättäneet tarkistuksia avoimuudesta. Ja siinä ehdotamme tarkistusta, jonka mukaan olette sen saaneet. Vihreät ovat jättäneet jotain EPP. ECR myös. Ja pitäisi selkeästi sanoa jotain tästä avoimuus- ja seurattavuusasiasta. Ei pitäisi hylätä sitä, mitä tuomioistuin on tehnyt. He ovat spesifioineet meidän vaatimuksemme ilmoittaa kaikki edunsaajat. Emme tietysti voi olla ottamatta huomioon sitä, mitä tuomioistuin on sanonut. Toisaalta pitäisi pysyä avoimuusvaatimuksessamme. Lisäisin vain kirjoitettuun kompromissitarjoituksen muotoiluun, että sen pitäisi olla yhdellä EUn työkielistä. Se taisi olla Rovan Makoveen tarkistus, haluaisin ottaa sen mukaan, koska meille on myös parempi, jos Liettuossa on niin sanoakseni tietokanta, jossa on selkeä käsitys siitä, kuka edunsaaja on. Herra Odille, herra Stasille, herra Demigisillä on vaikea ymmärtää sitä, joten se pitää olla yksi yhdellä työkielistä EU:ssa. Sitten seuraava kohta, joka on äh, vaikutusten arvioinnit. Meillä oli oikein hyviä ehdotuksia siitä. Jätin myös tarkistuksen niistä, joissa pyydetään riippumatonta vaikutusten arviointia ja eh, riippumattomia välineitä, tarkistus 12 ja tarkistus 13, että pitäisi pyytää asiasta vastaavia elimiä arvioimaan rahaston toteutettavuutta erityisesti vaikutusten arvioinneissa ja arvioinneissa. Ne annetaan erilliselle elimelle riippumattomalle, kuten säätiö koska kaikki tiedämme, että vaikutusten arvioinnit tehdään komission piirissä, joskus on niitä epäilty, joten pitäisi ottaa mukaan tämä ajatus riippumattomasta säätiöstä. 159 taisi olla herran Belderiltä. Siinä on kyse siitä, että jätetään se arviointi komissiolle, ei sovi yhteen tämän lähettämiskavan kanssa, jonka kuvasin joten sitä emme voi ottaa mukaan. Sitten lopuksi puhuisin sitä, että annetaan tai lykätään vastuuvapaus. Tärkein kysymys olen nähnyt tarkistuksenne ja pankaa merkille, että esittelijä on jättänyt molemmat tarkistukset, koska tämä täytyy nähdä siinä valossa, joka liittyy siihen, että mitä vaatimuksia olemme esittäneet, ja komissio on niihin osittain vastannut. Tällä hetkellä, ja nyt kun on tämä toinen kirje tullut, jossa on tietoja komissiolta, sanoisin, että näppituntumani on, että vastuuvapaus täytyisi myöntää. Kuitenkin on kaksi kohtaa, jotka ovat vielä avoinna mutta voin nähdä, että komissio yhdessä kohdassa on selvästikin indikoinut, että se on tämä suorituksen tarkastus, että tieto siitä, miten artikla 318 toteutetaan Lissabonin sopimuksessa, että tieto saadaan, se on ihan selvää. Toinen asia, joka täytyy hoitaa, on nämä niin kutsutut tilasto, tulostaulut, jäsenvaltioista ja eri rahastoista, että ne on nyt laitettu taulukkoon. Se on kirjeessä vielä tyhjä, blankko, sen näkee sitä kirjeestä, jonka komissio on lähettänyt, mutta se täydentyy luvuilla ainakin 2010 vuoden osalta. Ja olen ymmärtänyt, että komissio nykyisessä vastuuvapausmenettelyssä merellään olevassa ottaa tämän arvioinnin mukaan. Eli tulosta ollut toteutetaan välittömästi, ja tämä on suuri saavutus mielestäni. Siinä tulee avoimeksi se, että mitkä se valtiot ja mitkä osat rahoituksesta, niin, niin mis, miltä osin ei olla hyvällä pohjalla. Ja tässä odotankin tätä tietoa mutta näppituntumani on, että paljon on jo saavutettu. Ja sen vuoksi äänestysluettelossa panisin sellaisen merkin, että myönnetään vastuuvapaus. Ja, Wir sind natürlich... Äh, Kiitoksia. Me olemme myös sitä mieltä, että meidän pitää vastuuvapaus antaa, mutta joitakin asioita miettiä. Tämä staff regulation-asia on sellainen, että me emme ole koskaan näistä per- henkilökunta-asioista miettineet Niin siis mitä täällä selän takana tapahtuu? Minulla on nyt monta tuhatta uutta vihollista. Minkäänlaista konsolidointia ei ole eikä mitään yleisnäkemystä. Ähm, äh, On uskomatonta. Ja nyt sitten tässä vaihteessa saamme, vaiheessa saamme tämän yleiskatsauksen. Jousto aika Minulla ei ole mitään liukuvaa työaikaa vastaan, mutta jos työjärjestyksessä lukee jotakin muuta, niin voin kuvitella, että täällä sitten lobataan tämä tarkistus. Sitä olisi syytä tukea, koska meidän valiokuntamme täytyy tehdä työnsä. Nyt me voimme todellakin työjärjestystä modernisoida ja ehkä saavutamme sen, mitä olen ehdottanut. Me ponnistelemme, jotta asiat tulevat esille ja että työjärjestyksessä tai henkilöstösäännössä on todella näitä asioita. Haluaisin puhua siitä, mitä tämä maksaa. Tietenkin voidaan puhua kaikista asioista ilman, että puhutaan kustannuksista. Ja jos tarkistukset eivät ole hyviä, niin se täytyisi tietää. Mitä tulee vastuuvapauteen viime kerralla, niin tämä vuosittainen palkankorotustaso, jonka olemme määritelleet, niin me on hyvin vaikea perustella sitä, miksi tarkistukset eivät ole paikallaan –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 Siis en, en pidä tarkistuksesta, mutta, mutta kiitos sen jättämisestä. Eli kiitos kiittämisestä, vaikka pidäkään sitä, mitä kirjoitan. Tämä on tällaista parlamentin jargonia. No, sisällöstä. Kommentoit tarkistustani niin 272 taisi olla, jossa painoin suurta delete-nappulaa. Kun sen luen, eikä niin, että olisin eri mieltä uudesta menologiikasta tai että unionin budjetti saadaan vakalle pohjalle. Mutta jotta sillä olisi arvoa tässä tekstissä, sen pitää olla joko konkreettisempi, koska minun on vaikea sanoa, että tai oikeastaan kukaan voi sitä sanoa niin kuin se on tässä kirjoitettu. Sitten kysyn niin, että no, miten tehdään se, mitä siellä on kirjoitettu. Tietysti täysi tilivelvollisuus menoista. Eikö se ole koko prosessi, jota tässä käsitellään, että se saadaan saavutettua jotenkin. Eli se, että se olisi väärin, mutta pitäisi työstää teksti, että se olisi konkreettisempi. Ja siitä olisi suuntaviivoja paremmin. Mutta ei se ollut pääasiani. Niin halusin kommentoida jotakin asioita, No nyt tein sen virheen, että nyt minulla on tässä oma numerointi, eli numerointi ei ole oikein, mutta varmasti esittelijät tuntee, mistä puhun numeroittakin. Sitten nämä allekirjoitukset. Kuka allekirjoittaa nämä kansalliset ilmoitukset? Siellä on se sanamuoto, että se ministerin allekirjoittaa henkilökohtaisesti muuttaisin että mieluiten, koska en haluaisi jättää sitä verukkeeksi, jotka sanottavat, että poliittisesti se on mahdotonta. Että emme tee tätä vain sen vuoksi, koska ei ole ministeriä allekirjoittamassa. Minulle se ei ole se tärkein asia, että kuka sinä allekirjoitukseen panee. Enemmän on kyse tämän sisällön arvosta. Ja olisin tyytyväinen, jos kaikki jäsenvaltiot tämän tekevät vaikka ilman ministeri allekirjoitustakin. Joten ei aleta kenelle mahdollisuutta verukkeeseen, että ei tehdä tätä siksi, koska ei saada ministeriltä sitä allekirjoitusta. Mutta jos sanotaan, että mieluiten, preferably, eli tämän, tämän tällainen horisontaalinen asia, joka on kautta, jonka teen kautta koko mietintö, niin Kressel ja Hatsimarkkaakis puhuivat molemmat henkilöstösäännöistä olen samaa mieltä monien asioiden kanssa, jotka on kirjoitettu. Yksi asia, jossa en todellakaan ole samaa mieltä, yksi harvoista niistä, on se, jossa ehdotatte henkilökunnasta, että, että tämä näkökulma, jonka tulkitsin niin kuin sen luin, että on ongelma. Että ei ole tarpeeksi houkuttelevaa joissakin jäsenvaltioissa tulla vir- virka, virkamiehiksi EU-ssa, niin ehkäpä näin on jossakin valtiossa, mutta Ruotsissa useimmat sanoisivat, että tämä on aika hyvä diili tulla EU-virkailijaksi. Ja jos se on hyvä diili Ruotsissa, niin sitten kysyn, että missä se ei ole hyvä diili tulla EU-töihin. Ja jos vertaan useimpiin, no olen nyt poliitikko, olen mahallikko tässä – mutta jos vertaan useimpiin tuntemaan ihmisiin toimielinten, toimielimissä, ja jos vertaan sitten hallintoon kotona, niin on vaikea sanoa, että toimielimillä olisi huono diili. Sen vuoksi kun tämä mietin luen, niin saan sen vaikutelman, että, että jotain pitäisi tehdä, koska tulee ongelmia rekrytoinnin kanssa, ettei se ole rekrytoitua. En ole varma, että olen tämän kanssa samaa mieltä, joten sen vuoksi muutin tämän sanamuodon tässä nimenomaisessa kohdassa. Sitten oli tekstiä tästä etenemissuunnitelmasta. Haluatte etenemissuunnitelman kansallisille ilmoituksille, että komissio näyttäisi, että miten he saavat tässä aikaan tuloksia tässä asiassa. Ja se on aika mutkikasta. Pääasiassa sen vuoksi, että komissiohan tässä ei saa aikaan tuloksia, mutta sen pitäisi jotain kuitenkin tehdä. Ja on mielestäni hyvä sanamuoto, joka mielestäni on hyvä, jossa heidän pitäisi esittää, että miten kansalliset ilmoitukset pitäisi tehdä, mutta se, mistä en pidä, ja tarvitaan muuttaa, että annetaan määräajat ja päivämäärät, että komissio huolehtii siitä, että kansalliset ilmoitukset kaikista jäsenvaltioista on tähän ja tähän päivämäärään mennessä, ja että ne pitäisi esittää. Koska on vaikea se tehdä, kun kaikkiin jäsenvaltioiden pitäisi, olisi pitänyt olla tehnyt, johon he eivät oikeastaan voi pakottaa komission jäsenvaltioita, mutta ainakin minä haluan nähdä komissiolta sen, että miten he etenevät, miten he menevät eteenpäin asian kanssa. Eli hyvä saada aikaan etenemissuunnitelma, mutta olla vähän liian nimenomaisia siinä, että annetaan päivämäärät ja määräajat. Kimössiä tietysti voi niitä tehdä, mutta se komissiosta riipu, että pidetäänkö määräajoista kiinni. Ja se osa, josta pidän, ja se on ehkä paras osa mietintöä, on tämä äh, rahojen jäädyttäminen ja miten komissio tämän välinen kanssa tekee töitä, jota vaadimme, että se ei ole liian politisoitunut prosessi. Ja se valtio, joka ei noudata sääntöjä, että sen pitäisi odottaakin sanktioita ja että on jonkunlainen automatismi rakennettu sisään. Se on hyvä. Mutta ehkäpä oli vähän liiankin positiivinen, koska te otitte sinne äärimmäisen määrän automatismia. Eikä niin kuin sillä pitäisi olla robotti, jossa on algoritmi tietokoneessa, joka vain tekee sen, mutta täytyy mielestäni olla niin, että päätöksiä tehdään, jopa poliittisella tasolla. Mutta täytyy olla kuitenkin sääntöjä, että voidaan tarkistaa, että ne päätökset että, noudat, että mitkä ovat ne säännöt, joita pitää noudattaa etukäteen. Pitäisi pitää automatismi yllä, mutta jonkunlainen valvonta ainakin manageri johtajatasolla. Ja sitten viimeiset kaksi tärkeää asiaa. Yksi asia, joka minua yllätti, enkä ajattelut asiaa ennen kuin luin mietintöä, mutta luin sen tarkistin silloin, kun tein tarkistuksia. Sitten nämä kaikki tilinpitäjät, jotka rakennerahastoissa allekirjoittavat lausuman ja sanovat, että kaikki on okei. Okay. Siis nämä maksuviranomaiset ja maksuvirastot. Ja sitten näyttää, että he eivät näytä tuntevan sääntöjä. Ja hyväksyvät sellaisia asioita, jotka näyttävät olevan väärin. Ja sitten te sanotte, että sen vuoksi komission täytyy kouluttaa näitä maksuviranomaisia, että miten heidän pitäisi hyväksyä maksut. No, se on tietysti hyvä, mutta samaan aikaan minun äitini on tilintarkastaja. Eikö se ole hänen hommansa tie tuntea säännöt, eikö hänellä ole vastuuta tuntea säännöt. Jos hän hyväksyy tilit ja sanoo, että kaikki on tehty sääntöjen mukaan, sitten osoittautuu, että ei ole ollutkaan sääntöjen mukaan. Niin joku vastuu pitäisi olla, en tiedä ihan tarkalleen, mikä se vastuu on tai miten se toimii, mutta asia pitäisi nyt ratkaista. Jos se ratkaistaan, niin mielelläni vedän pois, mutta tuntuu odolta sanoa, että täytyy kouluttaa ihmisiä, joiden pitäisi jo tuntea säännöt jo, jos se heidän hommansa on. No sitä odotan ainakin, ainakin oletan. Ja sitten viimeinen asia, jossa vaaditaan kolmikantaneuvotteluja komission, parlamentin puhemiehen, komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajan välillä, että he istuisivat ja keskustelisivat. Ja se on hyvä. Tarkistin perussopimuksesta, eikä sanota, ei mainita tätä yksilöä, puhemiestä. Sanotaan vain, että toimielinten pitäisi järjestää tapaamisia. Ehkä haluamme puhemiehen, mutta se, miten tämä on muotoiltu, se kuulostaa siltä kuin nämä kolme yksilöä, jos he eivät eh, järjestä tapaamista, niin vedetään oikeuteen, enkä tiedä, että onko se se oikea tapa. Tärkeä asia tässä on jälleen se, että asioista vastaavat tapaavat ja tekevät asianmukaisia asioita. Mutta jos sanotaan, että juuri tämän henkilön pitää olla paikalla tai vedämme oikeuteen, niin se menee vähän niin pitkälle. Eli sen poistaisin, ei viitata yksilöihin, eihän se tietenkään ole perussopimuksessakaan niin. Tässä lyhyet kommenttini monista tarkistuksista. Kiitos. Grazie. Kollega Ivan. Kiitos sitten herra Ivan. Uh, din fericire, eu nu am prea multe de explicat, pentru că relația cu domnul... Uh, niin, eipähän tähän paljon uh, lisättävää ole, kun esittelijän työ on, on niin hyvä. Meillä on ollut hyvää te- yhteistyötä. Haluaisin kiittää häntä ja kaikesta siitä hyvästä tiedottamisesta myös, mitä meillä on ollut ja minkä avulla olemme saaneet selvennyksiä. Kaikissa neuvotteluissa me yritämme tietenkin saada kaiken mahdollisen, mutta eihän se aina niin mene. Nyt olemme astuneet aimoaskeleen eteenpäin Euroopan tulevaisuuden tiellä. Yksi asia tässä ei vielä ole kohdallaan kansalliset ilmoitukset, jotka ministereiden pitäisi allekirjoittaa. Mutta sekin on askel eteenpäin, mutta näiden lausumien arvo on vähän suhteellinen. Ja myöskin on niin, että näiden lausumien sisältö ei aina tyydytä kaikkia eikä tiedot, eivätkä tiedot ole aina kaikkein hyödyllisimpiä. E, eli siis kaikki on suhteessa siihen, mikä sisältö on. Aivan kuten esittelijä sanoi, me olemme sopineet tarkistuksista, vaikka, vaikka niitä oli niin paljon. Minä haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Kollega Jala. Kiitos ja sitten Jala Sender. Kiitos. Kiitos herra Tsatsimarkkakis. Otitte huomioon paljon tarkistuksia. Palata niihin vielä sitten äänestyslistan yhteydessä. Haluaisin kuitenkin vielä palata muutamaan kysymykseen. Haluaisin nimittäin saada selkeyden siitä, mitä tarkistuksia me lopulta hyväksymme omien toimivaltuuksimme puitteissa. Eräs seikka, joka kiinnitti huomiotani, niin, se liittyy kokemukseni ja taustaani ammattijärjestöissä. No, saa nähdä, mitä esittelijä ehdottaa muutoksiin liittyen, mutta jotkut Rova Kreslen suosituksista – antavat ikään kuin lisää ulottuvuutta viikoittaiselle työmäärälle. Ja me kai halusimme täällä juuri tehdä päinvastoin, edistää asiaa ja, ja antaa muulle toiminnalle lisää tilaa. Näin kai tarkoitus oli toimia. Eli nyt on vielä kerran käytävä läpi kysymykset ja kohdat, jotta olemme täysin varmoja siitä, mitä mieltä olemme. Entä sitten henkilökuntakysymykset jäsenmaissa? Mistä henkilökunnasta kyse, on kyse? Niistä, jotka toimivat Brysselissä vai, vai muissa jäsenmaissa? Sitten 173 artikla, josta Rova Kreslekin jo puhui. Tämä asia, johon liittyy paljon huhuja, enkä pidä yleensä kylläkään huhupuheista. Kyse on kuitenkin enimmäkseen nuorista virkamiehistä, jotka ovat lähtevästi laajentumisen jälkeen tulleiden mukaan – niin he voisivat mahdollisesti kuulua joidenkin jäsenmaiden tiedustelupalveluun. Rova Kresle varmastikin tietää, mitä Saksassa tapahtui. Mutta eh, joka tapauksessa toivoisin, että me enää jatkossa törmäisi tämän tyyppisen kysymyksen asetteluun. ja jollakin tavoin tämä pitäisi eh, kai varmentaa sillä, että virkamiehetkin joutuisivat antamaan jonkunlaisen lupauksen ennen virkaastumista. Kuitenkin kyse on julkisesta viranhoidosta. Mutta niin kuin sanottu, tällaiset eh, muutosesitykset tai tarkistukset ovat aika oudon sävyisiä. Kollega Gressle. Ja sitten Rova Gressle. Ines, du redest immer so schnell. Sinä puhut aina niin nopeasti, että tulkit eivät pysy perässä. Ich wollte nur sagen, die, das was ich also gehört habe, das Amendment... Niin, 173 tarkistus, jossa me sanomme, että tässä pitää olla tällainen seurantamekanismi, ja meillähän tulee jatkossa myöskin diplomaatit muista maista – ja onko tässä nyt sitten niin, että EU, EUn e työntekijät joutuvat todistamaan, etteivät ole minkään salaisen palvelun leivissä? No tämän ö, olen tehnyt Itä-Saksan kansal, kansalaisaktivistien pyydestä, pyynnöstä. Bulgariassakin oli sellaisia tapauksia, joissa oli oli 600 ihmistä 192 oli salaisen poliisin palveluksessa. Ja siksi minä otin tämän esiin, että Itä-Saksan osalta tällainen mekanismi on paikallaan. En voinut tietenkään uskoa, että luvut olivat näin suuria. Enkä tietenkään halua ketään tässä syrjiä, mutta ainoa syy, oli se, että tällainen tutkimus tosiaan on tehty. Ja ulkoministeriössä varmaankin löydetään jonkinlaisia ratkaisuja. No, mitä ratkaisuja ei ole. Se non ci sono altre domande. Edustaja Kalfin ja sitten äh, herra Tatsimarkakissa lopuksi vielä. Äh, Reagoisin joihinkin Gressille lukuihin, joita hän kertoi. Oli Bulgarissa tapaus tällainen, mutta niin haluan vastata. Bulgarissa meillä on laki, että paljastetaan ne ihmiset, jotka ovat toimineet aiemmin eh, kommunistisessa turvallisuuspalvelussa. Ulkoministeri se julkaisi viime vuonna ja osoittautui, että 190 ihmistä, mutta viimeisen 20 vuoden aikana ovat tehneet, jotka ovat ulkoministeriä olleet siis vuoden 90 jälkeen. Ei 600 diplomaatista, jotka tällä hetkellä tekevät työtä ministeriössä. Ei yksikään heistä ole aiempi turvallisuuspalvelun jäsen. He ovat ihmisiä, jotka viimeisen 20 vuoden aikana ovat tehneet siellä ulkoministeriöitä. Ja ennen vuotta 90 kommunismin aikana olivat turvallisuuspalveluissa, eli luku oikeasti on ihan erilainen kuin mitä mainitsitte. Kollega Jatsimarkakis. No niin, ja sitten herra Jatsimarkakis. It's, uh, that's amendment 170 niin tämä keskustelu ja tarkistus 173 varmaankin pääsemme siitä sopuun. Tärkeämpi asia kuitenkin on se, mihin Rova Greslekin viittasi. 170, jossa täällä puhutaan artiklasta 56 henkilöstösäännössä – ja myöskin näistä toimintaryhmistä. No, me voimme tämän tehdä. Meidän valiokuntamme voi tehdä mitä haluaa. Ja siksi minä en ole kokonaan vastaan sitä, mitä täällä ehdotatte. Vapaa-äänestys ja no minulle sopii kaikki. Sen sijaan sitten seuraava tarkistus, jossa kehotetaan komissiota poistamaan tällaisia vanhentuneita määräyksiä, kuten matkakulujen etäisyysmääräykset ja näin. Niin, tästä minä haluaisin kohta kohdalta äänestyksen, koska toinen osio, missä puhutaan virkamiehistä, niin eh, se ei ehkä ole ihan oikea paikka nyt hoidella tätä asiaa. Sitten seuraava tarkistus on jälleen eh, nuorempien virkamiesten palkoista EDF 5. No ei se kuulu meidän toimivaltuuksimme tästä keskustella. Ja salaiset palvelut totalitarisissa järjestelmissä, kyllä se on ihan hyvä ajatus. Suurin osa näistä on sellaisia tarkistuksia, että hyväksymme ne ja näin esittelijänä hyväksynyt. Siis sitten Fjellnerin tarkistus numero 50. Olen hyvin kiitollinen sinulle. Ja haluaisin nyt käydä läpi sitä, mitä, mitä sanoit. Ensimmäinen asiasi oli se, että pyysit pyyhkimään täältä pois jonkun kohdan, kun se ei ollut tarpeeksi selkeä. Katsotaanpa sitä Shemetan kirjettä, joka meille tuli. Niin, tämä on vähän väistelevä, väistelevä muotoilu, mutta en tietenkään odottanut tällaista selkeyttä, mikä kävi ilmi, ja siksi mielestäni tätä ei pitäisi ottaa pois. Ehkä voimme tehdä suullisen tarkistuksen, jossa omaa tekstiämme avataan ehdotuksesi siitä, että kansalliset ähm, ministerit allekirjoittaisivat nämä kansalliset ähm, selvitykset, niin se on hyvä ehdotus mielestäni, sen hyväksyn. Sitten tiekartta. Ehdotuksesi heikentäisi tekstiä. Ja Belderiltä on toinenkin tarkistus, jossa sanotaan, että kahden vuoden sisällä meidän pitäisi lähettää ministeriön allekirjoittama asiakirja. Pitäydyn nyt tässä, mitä Ivan on ehdottanut. Sitten automatiikka, tämä robotismi, mistä puhuit. Aivan oikein, otin siitäkin tarkistuksia ja S ja Dltä myöskin, joten muutamme näitä asioita. Kiitos siitä. Sitten tarkastuskoulutus. Hyvin selkeitä mm, ehdotuksia on siitä, kuinka tätä kirjanpitoalaa opetetaan. Siinähän on koko ajan muutoksia myöskin Ruotsissa, Ruotsiin pitäisi siitä tietoa jakaa. Erityisesti Kaakkois-Euroopassa on maita, joissa koulutustoimet ovat hyvin tärkeitä, näin diplomaattisesti sanottuna. Erittäin kaakkoisosassa oleva maa, joka on 30 vuotta ollut jäsenenä, niin se tarvitsee kovasti, kovasti kirjanpitokoulutusta, tilinpitokoulutusta. missä ja milloin ihmisiä koulutetaan, niin se, se liittyy asiaan, että koulutusta ei ole ollut tarpeeksi. Sitä on kyllä ollut, mutta ei sillä tasolla, mitä me toivoisimme. Kiitos myös siitäkin selvennyksestä, että kuka voi kääntyä tuomioistuimen puoleen. Katsomme jälleen tätä uudelleen talon säännöt ja perussopimus ovat sellaisia, että niissä todetaan seuraavaa. Jos institutionaalisia ongelmia tulee, tästä me keskustelimme eilen, kun puhumme neuvoston vastuuvapaudesta, niin itse asiassa kolme puheenjohtajaa itse löytävät tämän sopimustason ja siksi meidän täytyy sitä vielä katsoa ja ottaa se mukaan esitys, anteeksi, äänestyslistalle. Ja kiitän myös muitakin kollegoita kommenteista. Haluan kiittää teitä kaikkia ja toivon, että äänestyslistat, jotka varjoesittelijöiden kanssa ovat olleet keskustelussa, kello, tai siis keskustelemme kello yhdeksän torstaina näistä. Se on viimeinen harjoitus ennen tätä lopullista. Grazie al Kiitos herra Tatsimarkakis. Nyt eh, talousarvion valvontavaliokunnan julkinen kokous päättyi ja jatkamme koordinaattoreiden kokouksella.